Please, um, apologies for that. Please, can we adopt the agenda? Anteeksi, voidaanko hyväksyä esityslista? Puheenjohtajan tiedotukset. Hollannin delegaation kertomus on englanniksi, saksaksi ja ranskaksi luettavissa viestinä jäsenille. Ja se on verkkosivulla, onko? Näinkö? Hyvä, on. Tämä menee verkkoon. Tämä, tämä menee hieman käyttämään e-kokous e-meeting-sovellusta seuratakseni kokousta tabletilla ja niin poispäin. Valiokunnan kirjeestä, verkkolehdestä uusi versio. Ja kaikenlaiset ryhmät ovat meistä kiinnostuneita. Kiinnostavaa. Jos esityslistaa, eh, jos pöytäkirja ei vastuta vastusteta päivän päätteeksi, lähdemme siitä, että nämä on hyväksytty. Haluaisimme päivityksen kolmesta kolmikanta neuvottelusta. Molemmissa vetäjänä on Anders Schwab, joka työskentelee niin kovasti. Ensinnäkin verkko- ja tietoturva ja sitten lääketieteelliset laitteet. Päivittäisitkö? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin näistä ystävällisistä sanoista. Voin äh, antaa edelleen nämä onnittelut ja kiitokset sihteeristölle ja avustajilleni. Luxemburgin kanssa neuvottelut sujuvat niin, että se oli jo kolmas puheenjohtajamaa, joka meidän kanssamme neuvotteli hyvin voimakkaasti. olisimme tehdä selväksi se, mitä me haluamme, mitä emme halua pitkä, pitkäjänteisyydellä ja sinnikkyydellä monet toivomuksistamme on saatu toteutettua. On kaksi osa-aluetta, joilla tällä hetkellä vielä neuvotellaan liite kaksi ensinnäkin ja tärkeät offline-palvelut liittyvät tähän ja ovat mukana. Ja kyse myöskin digitaalisesta kriittisistä infrastruktuurin osista. Palvelun tarjoajien täytyy varmistaa, että että palvelut ovat kyberhyökkäyksiä kestäviä. Liitteessä 2a on pieni osa, joka on omistettu digitaalisille palveluntarjoajille. Me halutaan mukaan tässä ei siksi, että ne ovat kriittisiä infrastruktuureja, vaan siksi, että ne ovat jossakin määrin välikädessä silloin, kun on kyse kriittisistä infrastruktuureista ja tuntevat ne hyvin, joten niidenkin täytyy kantaa korkensa kekoon, kekoon kun kertaan tietoa digitaalisista verkoista. Tämä lisää turvallisuutta ja kyberhyökkäysten vastustuskykyä. Digitaaliset palvelut paljon tarjottavat kolmessa kategoriassa mukana. Yhtäältä on kyse online-markkinafoorumeista, markkina-alustoista, näin liittyvät nämä ODR-järjestelyt, jonka puolesta Rova Tuun on tehnyt hyvin paljon työtä. Verkkovälitteinen riitojen ratkaisu liittyy tällaisesti läheisesti. Digitaalisia foorumeita on lukuisia ja myöskin C2C-foorumi. Lisäksi on näitä hakukoneita, jotka täytyy ottaa huomioon. Toivottavasti saadaan selkeä sanamuoto ja oikeasti sitovat määräykset sen osalta, mitä hakukoneita voidaan ottaa tähän mukaan sen varmistamiseksi, että ne ovat turvallisia tai tulevat Ja sitten ITREn toimialan kuuluvia asioita. Rova Castillo de Vera on lausunnon laatija ITRE-valikonnassa. Siellä on pilvipalveluiden määritelmä saatu hoidettua kuntoon yhdessä kanssa. Direktiivin tavoitteeseen on päätämässä digitaaliset palvelut ja kriittiset sellaiset halutaan varmistaa, niin täytyy olla turvallisia, iskun kestäviä ja se kun on kyse hyökkäyksistä, tietyn suuruisista hyökkäyksistä, tietyn tasoisista vaaroista, silloin täytyy näistä ilmoittaa kansallisille toimijoille, jotta voidaan koordinoidusti yhdessä ryhtyä vasta toimiin, mikäli ne ovat tarpeellisia. Kuten sanottua, Tästä viimeisimmästä tästä täytyy keskustella neuvoston kanssa. Rauha puheenjohtaja, lähinnä on kyse siitä, onnistummeko digitaaliset palvelut saamaan mukaan täysin harmonisoituun eurooppalaisen lähestymistapaan. Jäsenvaltiot ovat osoittaneet halukkuutta, koska ne ovat tunnustaneet, niin kuin mekin, että mikäli halutaan sääntelyn kautta ratkaisu, vain yhtenäinen eurooppalainen ratkaisu on järkevä. Me täytyy varmistaa, että että ei tässä oteta käyttöön pienintä yhteistä nimittäjää, vaan pikemminkin kaikkien kannalta mielekäs ja hyvä ratkaisu löytyy. Varjoisesti Telegrin kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. Kollega Dantti ei ole paikalla. Vihreästä Albrecht ei myöskään ole paikalla, mutta te täältä olette paikalla. Ja kaikki muidenkin varjostelijan kanssa nyt ollaan hyvällä tiellä. Ja uskon, että tässä oli hyvä yleiskuva siitä, missä tällä hetkellä mennään. So to summarize yhteenvetona. Kiitos Andreas. Seuraava trilogia tänä iltana. Ja raportoin torstaina valiokunnalle. Sinä et pääse paikalle. Nämä neuvottelut ovat olleet uskomattoman yksityiskohtaiset ja sopimuksen saaminen myös. Haluaisiko joku muu puhua? vai jatketaanko lääketieteellisten laitteiden tilanteeseen? Kiitos. Ja, Dank, Kiitoksia puheenjohtaja. neuvottelut niin sanotuista lääkinnällisistä laitteista ja varsinkin in vitro-diagnostiikan laitteista ja menetelmistä – on asia, jonka minä joudun ottamaan hoidettavakseni kollega Nora Beralta. Ranskalainen kollega hoiti edellisen parlamentin aikana Luxemburgin puheenjohtaja kaudella. Työ saatiin aloitettua. Brittikollega Glenis Wilmot ympäristövalikunnasta on vastuussa tästä varsinaisesta mietinnöstä. Nyt olen merkittävästi pystynyt myötävaikuttamaan valiokunnan ominaisuudessa kaikkien kollegoiden nimissä olen pyrkinyt viemään näitä asioita eteenpäin kolmikantaneuvotteluissa. Hyvin voimakkaasti on pureuduttu yksittäisiin pienempiin kysymyksiin. IMKO-valiokunnan näkemykset monissa suhteissa saatiin lyötyä lävitse onneksi. Luxemburg katsoi, että näissä pienissä kysymyksissä edistys eteni liian nopeasti. Alankomaiden puheenjohtaja maa joutuu sitten saattamaan tämän asian käsittelyn loppuun. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka olivat kiinnostuneita asioista ja olet vai, myötä vaikuttamassa Inkon valiokunnan lausuntoon ja ovat tehneet työtä kolmikantaneuvottelujen yhteydessä. Olen ottanut eh, kaikki näkemykset huomioon. Kolmikantaneuvottelussa Rova Zomer on esimerkiksi ollut mukana varmistamassa sen, että tavoitteisiin päästään. Vastuuvaliokunta on ympäristövaliokunta ja ympäristövaliokunta on toiminut erittäin rakentavasti ja kuunnellut meitä meidän näkemyksiämme, meidän valiokuntamme Euroopan parlamentin kokonaisnäkemys edelliseltä lainsäädäntökaudelta lääkinnäisten laitteiden osalta on hyvin saanut vastakaikua neuvoston kanssa täytyy keskustella. Neuvoston puolella ne edistys ei tule tapahtumaan niin nopeasti. Vaikea tästä on tehdä yhteis- mitään yhteenvetoa, koska in vitro-diagnostiikkaan käytetyt lääkinnälliset laitteet ja kahden direktiivin käsittely on asia, jonka taustalla ovat nämä rintaimplanttiskandaalitapaukset. Nyt tarvitaan parempaa valvontaa Euroopan tasolla valvontarakenteita, mutta toisaalta ministerineuvosto on selkeästi jo todennut, että se aikoo keskittyä lähinnä direktiivin soltamisalaan ja pyrkii laajentamaan sitä yhdessä kaikkien ryhmien kanssa olemme katsoneet, että loppujen lopuksi tämä ei ole potilaiden etujen mukaista. Siksi päätimme, että käytämme vielä aikaa siihen, että pyrimme löytämään hyvän ratkaisun loppujen lopuksi. Saattaa olla, että tämä ratkaisu ei ihan äkkiä synny, vaan aikaa vielä kuulu. Tässä keskeisimmät kysymykset, jotka liittyvät kolminkantaneuvotteluihin toistaiseksi. Haluaako joku ottaa jotain esille? Yksi asia, Andreas. Kuluttajakysymys, joka tulee usein esille. On vähän huolta, että kun uusi järjestelmä tulee käyttöön, olemassa olevista laitteista voi tulla laittomia, luvattomia, ellei niitä hyväksytetä uudestaan. Ja tiedämme, että kuluttajat saattavat huolestua, jos heidän käyttämänsä laitteet eivät enää käy, ymmärtämättä miksi. Jos kysymys on esimerkiksi tahdistimista tai lonkkaproteeseista, jota on käytetty vuosia. Voitko antaa kuluttajalle palautetta siirtymäkausista? Miten uusi syrjättää vanhan? Voisitko auttaa meitä keskustelusta kuluttajan kanssa? Alkuperäisen ehdotuksen ja nykyehdotuksen välillä on paljon muutoksia tapahtunut. Kiitos puheenjohtaja. Voin, en voi lopullista vastausta antaa, mutta voin sanoa, että tietty mieliala on nyt syntynyt ja siellä mielikuva, että uudet korkeammat, korkeamman tason sertifikaatit voisivat lisätä lisää turvallisuutta. Sisämarkkina valiokunta on omaksunut tämän mukaisen kannan, mutta valitettavasti näin ei ole. Me tarvitsemme sertifikaatteja myöskin varmistaaksemme sen, että sertifikaatit pitävät paikkansa ja paikan päällä ruohonjuuritasolla täytäntöönpano 100 prosentista Tarvitaanko sinne uusia sertifiointitoimia? Lisäisivätkö ne lisää turvallisuutta? Niin monien keskustelun jälkeen, joita olemme käyneet tämän kyseenalaista, mutta esittelijän ja varjostelijan kanssa olemme pitkälti yksimielisiä asiasta. Neuvosto haluaa hyvin nopean menettelyn Tämä on hieman hankala asema, joka neuvostolla nyt on. Asenne neuvostopuolella on hankala. Me pyrimme tähän myötävaikuttamaan tuotteet, jotka ovat vuosikausia toimineet hyvin, ei niiden kontolle pidä sälyttää lisää taakkaa, koska nämä vain lisäisivät tuotteiden hintaa. That's certainly the point that's been made to me. Näin minullekin on sanottu tuotteista, että käytetty pitkään. Kiitos. Kohta viisi on raportti sisämarkkinoiden hallinnasta. Äh, Talouspolitiikan ohjausjakson aikana Saler on me esittelijä. Tätä metintää me käsittelemme joka vuosi. 26.11. esiteltiin vuotuinen kasvokatsaus. Olette nähneet suositukset teidän alueellenne. Meidän piti saada lyhyt esitys vuotoisesta kasvokatsauksesta sisämarkkinoiden näkökulmasta. Haluatko puhua? Esittelijä ensin ja sitten sarjaesittelijät. Sabin ja joku komissiosta. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että olet paikalla komissiosta. Esittelen tällä mietintöäni sisämarkkinoiden hallinnasta. 2016 ohjausjaksolla sisämarkkinat ovat arvokas voimavara, joka on vauraudellemme tärkeä ja sen hyödymätön potentiaali. Olemme kerta kerralta kuulleet sen, sitä on arvioitu triljoonaksi euroksi. Se on mahdollisuus ja tämä pitäisi herättää meidät, pitäisi huoltaa, että tässä markkinat toimivat kaikkien hyödyksi Tällä hetkellä EUn sisällä on liikaa kaupan esteitä. EU-maat eivät täyttäntöönpanna velvoitteita, joihin ovat sitoutuneita. EU on vain niin vahva kuin sen jäsenvaltiot. Joten on kunnia olla esittelijänä tässä tärkeässä mietinnössä 2016 ohjausjaksoa, jossa markkinoita. Tämä on neljäs kerta ja tämä on kolme parlamentin mietintöä, jotka käsittelevät 2016 osakseen motkastella Ekon ja työllisyysvaliokunnassa. Olemme jakaneet mietinnön neljään osaan, jossa painotetaan jakaa yhtä sisämarkkinat erityispiirteitä, sisämarkkinat työkaluna, joka luo kilpailua, työpaikkoja kasvoja, sisämarkkinoiden hyödymättömätön potentiaali, sisämarkkinoiden tulevaisuus ja vuosisadallamme ja hallinta hallintavälineiden täytäntöönpanne. Tämä noudattamisen kulttuuri ja muut, jolla taataan hyvää hallintaa. Koska että toimivat markkinat vaativat makro- ja mikrotaloudellisen politiikan synkronointia ja koordinaatiota, joka luo talouskasvua. Mahdolliset sisämarkkinatoimintat lisättävät työpaikkoja ja kasvua. ne on tunnustettu. Ne tiedetään ne on tasolla vaikka on toistaiseksi pyritty vahvistamassa markkinoita neuvoston päätelmissä, maakohtaisessa suosituksessa ja kasvukertomuksessa edistystä ei ole juuri tapahtunut. 2012-2013 vain 10 prosenttia kaikista maakohtaisista suosituksista on, on täytäntöön pantu kokonaan tai osin kasvun ja muun takaamiseksi paremman hallinnan paremman seurattavuuden täytyy kulkea käsi kädessä kasvun kanssa. Ohjausjakson sisämarkkinapilari ja sen sisämarkkinaintegraation ja kilpailukyvyn jatkuva seuranta. Sen pitäisi keskittyä prioriteetteihin alueille, jotka luovat eniten työpaikkoja. Siihen pitäisi keskittyä. Meidän pitäisi olla robusti, tieto, tietokanta, laadullisia indikaattoreita, vertaisarvioita, meidän pitää pitää hyväksi toimintaa, jotka integroivat sääntöä mahdollisimman paljon. Maailma digitalisoituu, yhteiskunta lisääntyy ja on äärimmäisen tärkeää, että politiikkamme kestävät tulevat muutokset. Ja meidän täytyy ymmärtää, mikä on digitalisoitumisen merkitys elämässä. Tuotteiden ja palveluiden välinen ero himertyy, kuluttajien käyttäytyminen muuttuu ja kuluttajat yhä enemmän shoppailevat verkoissa Ja Tämä vaikuttaa investointiin. Yritysten investointi kohdistuu yhä enemmän immateriaalisiin asioihin fyysisten investointiasiasta. Komission sisämarkkinastrategia, joka saimme ei niin kauan aikaa sitten, oikea lähestymistapa sisämarkkinoiden syventäminen sektoreiltaan ei tapahdu, jos strategia jää yksin sen vaikutus maksimoi, jos se täytetään pannaan muiden komission strategioiden kanssa, kuten investointisuunnitelma, DSM-strategia, energiaunioni, pääomamarkkinaunioni ja toimintasuunnitelma ja kiertotalouspaketti, jolloin se kattaisi makro- ja mikropolitiikkaa yhdessä. Oikea-aikainen asiallinen täytäntöönpano on tär- kaikissa jäsenmaissa on täysin toimivissa markkinat ennakkoehto. Olen pyrkinyt, pyrkinyt heijastelemaan tätä mietinnössä se oli helppoa, koska meillä on sanarajat. Esittelijät tietävät, että on aika haastavaa tarttua asioihin, joista minä olisin muuten vuolaammin puhunut. Mukaan palveludirektiivi, julkisten hankintojen parantaminen ja sosiaalinen ja digitaalinen osallistaminen. Näette, että minä olen niin innostunut Mikki sisämarkkinoista, me kaikki olemme. On myös pahoiteltavaa, että tämä kertomus piti saada loppuun ja lähettää tulkattavaksi ennen vuosi kasvu katsausta. Olen kuitenkin pyrkinyt takaamaan, että mainitsemani tekijät ovat paremmin mukana mietinnön loppuversiossa ennen kuin tulee mietintöön 25. tammikuuta odotetaan komission esitystä vilpittömästi. Ja tiedän, että meillä on varjostelijoiden tapaaminen, meillä on huomenkin tapaaminen. Ja tarkistusten takaraja on 16. joulukuuta. Ja kaikille, jotka ovat mukana prosessissa. Ja odotan keskustelua varjostelijoiden kanssa. Odotamme kohta äänestyksiä. Do we want to take a round for... Haluammeko kuulla varjosittelijoita ensin? Me odotamme ilmeisesti jotain, joka tuli mikrofonin ulkopuolelta. Sulik, Sulik. Pitäisikö meidän kuunnella komissiota ensin? Kun odotamme Adamin saapumista. He's here. Welcome. Um, so we started already and the rapporteur has presented. Olemme aloittaneet ja esittelijä esitellyt mietintänsä tämän Dalton ECRstä. Dan. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tästä ryhmämme hetkellisesti kasvaneesta merkityksestä nyt pääsen nauttimaan. Haluaisin puhua esittelijä Sylkin puolesta, varjostelijan puolesta. Hän haluaa kiittää esittelijää mietinnöstä. Tämä on suuri edistysaskel yhtenäismarkkinoiden toiminnassa Euroopassa. Erityisesti varjoesittelijämme on sitä mieltä, että sisämarkkinaindikaattorit ovat hyvin tervetulleita tässä prosessissa, ja hän toteaa, että säätely tai ei tulli esteiden poisto jäsenmaiden väliltä tuottaisi todellista talouskasvua tavalla, joka ei vaadi julkisen talouden investointia. Tämä olisi hyvä tapa saada aikaan talouskasvua, koska minä en itse ollut tulisteiden poistumisessa esittelijänä, tukisin täysin tätä kantaa. Edistäjä Sulik ja ECR-ryhmä kokonaisuudessaan on sitä mieltä, että Euroopan unionissa sisämarkkinoilla on äärimmäisen tärkeä rooli, ne tukevat talouskasvua. Ja esittelijämme on sitä mieltä kuitenkin, että kahdella alalla pitäisi olla hiukan varovainen. Meidän ei pidä liikaa keskittää päätöksentekoprosessia. Se voi heikentää mahdollisuuksiamme tuottaa hyötyä alueiden, alueille ympäri Euroopan. Ja monimuotoisuuden täytyisi olla osa sisämarkkinoita. Tämän lisäksi emme makrotaloudellista suunnittelua Euroopan talouden ohjausjakson osalta saa jättää sivuun, kun pyrimme kilpailukykyä ja talouskasvua tukemaan. Näitä pitäisi myöskin vahvistaa. Ja edustaja Zulik myöskin halusi selventää vielä sen, että ICRllä on hiukan ongelmia julkistalouden kulujen kasvattamisessa viestintä- ja telekommunikaatioalla esimerkiksi, ja hän haluaisi esittelijän ilmaisevan hiukan selvemmin, mitä hän tällä ehdotuksellaan toivoi saavuttavansa. Muutoin varjostelemme tukea esittelijän kantaa. Kiitoksia. For the EPP. Adam EPP. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Przepraszam za małe spóźnienie. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin hieman myöhässä paikalle. Tämä johtui siitä, että lentoni oli myöhässä. Olen erittäin iloinen havaitessani, että me käsittelemme tätä aihetta, joka nyt on tapetilla. Minä olen lukenut lausuntoluonnoksen ja olin siihen hyvin tyytyväinen. Ja suoraan sanottuna uskon, että on olemassa monikin seikkoja tässä lausunnossa, joita voin tukea. Muutama seikka on kuitenkin, jotka haluaisin hieman eri tolalle. Kaiken kaikkiaan tämä koko asia on äärimmäisen tärkeä. Sitä ei välttämättä mielletä tärkeäksi Euroopan parlamentissa, koska Euroopan unioni on menossa kohti vaikeita aikoja, kun kansainvälinen kilpailu kiristyy. Minun mielestäni toisessa vaiheessa meidän kantamme ei ole niinkään mielekäs. Sisämarkkinat eivät toimi kovinkaan hyvin. Ja mikäli emme ymmärrä, miten tärkeät sisämarkkinat ovat EUn kannalta, tämä on ongelmaista. Ja mikäli emme ota käyttöön periaatteita, jotka yksinkertaistaisivat sisämarkkinan toimintaa, meidän kilpailukykymme tulee heikentymään. Mikäli vertaamme itseämme taloudellisiin mahti valtioihin, talousmahteihin maailmanlaajuisesti katsottuna, voimme havaita, että Yhdysvaltain markkinat esimerkiksi, samoin kuin jotkut Aasian markkinat ja Kiinan tai Intian tai Venäjän markkinat, ovat markkina-alueita, jotka ovat sisäisesti hyvinkin johdonmukaisia, koherentteja. Ja kysyntä noilla markkinoilla ei rajoittu sisäisiin rajoihin. Meidän täytyy kilpailla näiden talousmahtien kanssa ja muiden markkinaloiden kanssa, mutta meillä on ongelmia omillakin sisämarkkinoillamme. Viisisataa miljoonaa asiakasta on eu sisämarkkinoilla kyse pelkästään kasvun edistämisestä, vaan myöskin siitä, että kansalaisten täytyy voida luoda uusia työpaikkoja ja parantaa hyvinvointia Euroopassa. Kaiken kaikkiaan me tarvitsemme markkinat, jotka toimivat tehokkaasti. Sisäisten raja-aitojen pystyttäminen ei ole asia, joka hyödyntää varsinkaan pk-yrityksiä, koska täytyy muistaa, että pk-yritykset joutuvat käyttämään paljon aikaa ja energiaa hallinnollisten asioiden hoitamiseen sen sijaan, että ne voisivat keskittyä kasvuun. Meillä on kaikenlaisia säännöksiä, jotka haittavat pk-yritysten toimintaan. Jotkut pk-yritykset, jotka siihen pystyvät, hakevat markkinoilta EUn ulkopuolelta. Olen tästä samaa mieltä esittelijän kanssa. Hän on ollut keskittää huomionsa juuri sisämarkkinoiden merkittävyyteen. Ja se on avainasemassa. Meidän täytyy myöskin muistaa olemassa olevat esteet. Ja meidän täytyy pyrkiä nyt pääsemään näistä rajaerosta eroon. Niitä täytyy madaltaa tai poistaa kokonaan. Voisin antaa paljonkin esimerkkejä, mutta varsinkin yksi esimerkki tulee mieleen. Säännellyt ammatit nimittäin. Meillä on erilaisia säännöksiä säänneltyyn ammattien osalta eri jäsenvaltioissa. Meillä on yhtäntä sisämarkkinat, mutta juuri tässä kysymyksessä sisämarkkinat eivät toimi. Henkilö, joka voi harjoittaa ammattien yhdessä maassa, ei voi automaattisesti harjoittaa samaa ammattia toisessa maassa. Palvelupasseista on puhuttu, mutta miksi näitä ratkaisuja ylipäänsä tarvitaan? Miksi ei yksinkertaisesti vain tunnusteta näitä ammatteja koko Euroopassa? Voisin siterata muitakin esimerkkejä, mutta tämän päivän alkajaisiksi en nyt puhu enempää. Yleisesti että meidän pitäisi hyvin vakavasti paneutua sisämarkkinoiden merkitykseen. Ja parlamentin muidenkin valiokuntien pitäisi yhtä vakavasti suhtautua tähän asiaan. Okay, Kaja Kallas. Thank you. Kiitos. Se on Antanas Gogan puolesta, joka on esitellä herra Goga kiittää esittelyä tästä liikuntaluonnoksesta. Tämä on erinomaista. Hän on useimpien ehdotusten kanssa samaa mieltä. ALDE-ryhmälle on selvää, että sisämarkkinat ovat osoittaneet arvonsa viime vuosikymmenenä, mutta työ vielä kesken, erityisesti kun sisämarkkinat digitalisoituvat. Google on täysin samaa mieltä, että täytyy keskittyä enemmän sisämarkkinoihin ohjausjakson puitteissa, että tarvitaan analyyttisiä keinoja markkinoiden toiminnan mittaamiseksi. Ja toteamista lainsäädäntöä ei täytäntöpana jäsenmaissa, ja komission pitäisi käyttää rikkomusmenettelyä. Goget on sitä mieltä, että on sääli, että nämä kontaktipisteet eivät toimi aitonissa markkinakysymysten tiskeinä. Hän vetoi, että komissio toimisi nopeasti. Hän vetoi myös komission, että vastavuoroinen tunnistaminen toimisi paremmin. Ja herra, kuka uskoo, että EU pitäisi käyttää jakotalouden piirteitä ja kiinnittää huomiota uusiin bisnesmalleihin, joilla mahdollistaa uuden talouden toimintamahdollisuudet, uuden markkinaseuran ja tuoteturvallisuuden tarvetaan EU-tasolla ja EU on kannetaan vastuunsa siitä, että se ei ole tehnyt tarpeeksi. Hän uskoo, että kilpailukykyinen sisämarkkina EU:ssa ei toteudu ilman tuote- ja palvelumarkkinoiden uudistamista jäsenmaissa – talouskriisin jatkuminen useissa jäsenmaissa merkitsee, että täytyy toteuttaa kunnianhimoisia uudistuksia osassa jäsenmaissa. Sähköinen hankinta on tärkeää, mutta julkishankinta direktiivejä pitäisi myös uudistaa ja täytäntöpanna kaikissa jäsenmaissa. Ja sitä mieltä, että meidän täytyy työt, työt, työskennellä, että meillä on paremmin toimivat julkiset sektorit, jotka ovat digitalisoituneet. Me Pitää myös tukeutua isä kaksi direktiiviin ja pitää huolta julkisen sektorin yhteistyöstä yli rajojen. Le Goe Zuba. Is not here. Pascal Durand. Oui, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan nopeasti haluaisin vain todeta, että ensinnäkin luonnollisesti kiittäisin esittelijää erittäin hienosta työstä, jota hän on tehnyt. Minäkin olen sitä mieltä, että monet asiat ovat sellaisia, että olemme samaa mieltä hänen kanssaan. Tämä on jo tärkeä kehitysaskel. Muutama huomio vain tähän pohjaan liittyen. Eurooppalaisen talouden ohjausjakson ei pidä olla vain jonkinlainen talousarviollinen harjoitus. Meidän pitää saada se integroitua työhön niin meidän täytyy muistaa, että meillä on eurooppalainen yleinen intressi kyseessä. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Ymmärrän tämän kilpailukyvyn kasvun tukemisen niin edespäin. Sehän voisi olla tämän parlamentin mottoja, mutta uskon, että ei riitä ratkoa vain näitä ongelmia. Esimerkiksi kiertotalous on hyvin tärkeä kysymys, sillä se saattaa olla niitä mahdollisuuksia, joiden kautta Eurooppa pääsee 2000-luvulle säästämällä resurssejaan ja optimoimalla tuotantoa Tämä saattaa olla yhtä tärkeä seikka kuin pelkkä kilpailukyky tai talouskasvun hakeminen pelkän kasvun vuoksi. Tämä on siis erittäin tärkeä asia. Ja sitten mitä tulee julkiseen kulutukseen, ymmärrän erittäin hyvin, että tämä voi olla ideologinenkin kysymys. Julkis, niin kulutus vaikuttaa Vastaan noin 20 prosenttia investoinnista Euroopassa, eli haluammepa tai emme. Tämä on erittäin suuri vipuvoima. Ja en ymmärrä, kuinka voisimme saada integroidut markkinat ottamatta mukaan näitä investointeja, julkisia investointeja. On erittäin hyvä, että tämäkin on tuotu nyt esiin. Olen aivan samaa mieltä ja menisin jopa vielä pidemmälle toteamuksessa, että tämä on hyvin tärkeää. Ja mietinnön tasapainoon liittyen huomaamme, että esteiden poisto, jota me toivomme, ei ole jotakin, joka ratkaisee kaikki kilpailukykyongelmat jäsenmaiden välillä. Luonnollisesti meillä on eroja ja me tarvitsemme myöskin sisämarkkinoiden valvontaa. Uskon, että eurooppalaista valvontaa ei ole itsessään kylliksi. En nyt ryhdy välttelemään, mutta Volkswagen kysymys ja muutkin tuotteet, en tässä halua syyttää yhtä tuottajaa. Mutta tämä tapaus on osoittanut, että meillä on tietynlaista sisäsiittoisuutta jäsenmaiden harjoittaman valvonnan ja teollisuustuotannon välillä. Tämä on tärkeä seikka, jota pitäisi korostaa, jotta meillä olisi todellakin eurooppalainen markkinavalvontaviranomainen, joka palvelisi eurooppalaisten etuja. Kiitoksia. Andreas Schwab. Anybody else want to speak? Haluatko joku muu puhua? Ich bin ja nicht Schattenberichterstatter und freue mich aber trotzdem. En ole varjo esittelijä, mutta olen iloinen, että meillä on mahdollisuus lukea mietintö. Kuten kollega sanoi, olen monien kohtien kanssa samaa mieltä. Mutta koska täällä on komissiopaikalla, meillä on kaksi kysymystä. Ensiksi olen herra Safarin kanssa samaa mieltä. Euroopan hyvinvoinnin taso säilyy pitkällä aikavälillä ainoastaan, jos meillä on kilpailukykyisiä työpaikkoja täällä. Se me haluamme mikä on tämä mietinnön ja jossa markkinahallinta mietin tämän kanssa ja muiden markkinahallinta mietin välillä. Haluaisin kuulla tästä markkinastrategiasta lisää. Haluaisimme kuulla, miten tavoitteet eroavat mietinnöissä. Minä en ole varma, missä nämä erot oikein ovat. Meillä on talouspolitiikan ohjausjakso, jossa markkinat ja hallintakertomukset, jotka keskittyvät aiheisiin, jotka koskevat sisämarkkinoiden integroitumisen esteitä. Maakohtaiset suositukset ovat usein etusijalla. Ja sosiaalidemokraatit ovat sanoneet, että meidän pitää puhua lainsäädännöstä kasvujakson puitteissa. Vihreät sanovat samaa. jaksoa tarjosi siihen mahdollisuudet, mutta herra Rosettin kanssa keskustellessamme Strasbourgissa viime viikolla näemme, että se ei olisi niin helppoa. Mutta kun komission paikalla pitää myös kysyä komissiolta, mitä ohjausjaksolle tässä markkinoilla tapahtuu. Jos puhutaan sen markkinoista vai yleisluontoisesti lähdetään laustamme talousvaliokuntaan. Voisimme jättää tämän väliinkin. Haluaisin komission sanovan, mitä tämän kertomuksen tarkoitus on, miten voimme vahvistaa sitä. Schade. Olisi sääli, mikäli kollega Steiler, joka on työstänyt monia tärkeitä asioita, ei saisi asiaa hoidettua kuntoon, joten toivomme, että komissio tässä tulee vastaan. Did anybody else want to take the floor before I want to bring... Olisiko joku puhua vielä ennen komissiota? Can I bring in Sabine Vejant? Sabine Vejant pääsihteeristä poliisikoordinaatiosta. Hän puhui lyhyesti 2016 kasvu katsauksista ja sisämarkkinatoimista. Madam Paljon kiitoksia puheenjohtaja edustaja Stailo. Hyvät jäsenet, olen erittäin kiitollinen tästä mahdollisuudesta esitellä teille lyhyesti vuotuinen kasvuselvitys. Ja näin tehdessäni haluaisin keskittyä erityisesti niihin aloihin, jotka ovat tämän valiokunnan vastuualuetta. Toivottavasti näin toimimalla annan ainakin al- alkua vastaukselle edustaja Schwabin kysymykseen. Kuten tiedätte, komissio on julkaissut syksyisen pakettinsa marraskuun lopussa. Tämä paketti aloittaa eurooppalaisen talouden ohjausjaksosyklin. Paketti sisältää vuonna 2016 kasvuselvityksen, eli tavoitteet ja prioriteetit sekä jäsenmaiden tasolla että Euroopan unionin tasolla talous- ja sosiaalipolitiikalle ensi vuodelle ja myöskin vuoden 2016 varoitusmekanismi järjestelmän koskien jäsenmaita. Ja tämän lisäksi meillä on myöskin työllisyyskertomus, jossa Euroopan unionin jäsenmaiden työllisyystilannetta ja toimia alalla arvioidaan. Ja kuten puheenjohtaja mainitsi, meillä on myöskin euroalueiden suositukset tälle vuodelle jotta voisimme kasvattaa jäsenmaiden välistä lähentymistä ja keskenäistä riippuvuutta euroalueella. Nyt keskittyisin kuitenkin vuonna 2016 vuotuisen kasvuselvitykseen. Siinä me luomme prioriteetteja politiikalle, joka pyrkii tukemaan talouden elpymistä ja kasvattamaan integraatiota taloudellisesti. Luonnollisesti sisämarkkinat ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa tässä. Vuotuinen kasvuselvitys korostaa sitä, että nykyistä talouden vauhtia, jossa hinnat ovat alhaalla ja vaihtokurssi melkoisen alhaalla, käyttää sitä rahapolitiikan kanssa yhdessä, että voisimme tukea kasvun elpymistä entuudestaan. Me emme saisi nyt lepäämään laakerille jäädä, vaikka paine on hellittänyt. Meidän pitäisi tarttua näihin mahdollisuuksiin tukea kasvua. Jos tarkastelette vuoden 2016 kasvuselvitystä, huomaatte, että meillä on hyvin paljon vuoden 2015 jatkumoa. Meillä on politiikan kolmio, jota ehdotamme investoinnit, rakennemuutokset ja vastuullinen julkistalouspolitiikka. Kaksi näistä kolmesta liittyvät suoraan teidän valiokuntanne vastuualueeseen. Jos jotakin vuoden 2016 vuotuinen kasvuselvitys keskittyy vielä vahvemmin kuin viime vuonna investointiin – investoinnin osalta meillä on, eikä vähiten parlamentin nopean käsittelyn ja neuvoston nopean käsittelyn tuloksena Euroopan ESIR-rahasto, strategisten investointien rahasto. Me aloitamme nyt ensimmäisen pilarin investointisuunnitelmasta, eli investointien saamisen, ja toinen pilari on ollut hankkeiden tunnistaminen, ja nyt aika on keskittyä kolmanteen pilariin, eli säätelyllisiin aspekteihin investointien osalta. Meidän pitää tarkastella sekä Euroopan unionin tasoa, sisämarkkinalainsäädännön tasolla ja sisämarkkinasäädöstön toteuttamisen osalta, mutta myöskin meidän pitää tarkastella niitä esteitä, joita kansallisella tasolla on olemassa. Kaikkiin näihin emme voi puuttua harmonisoimalla. Kaikki niistä eivät katoa yksinkertaisesti vain sillä, että pakotamme eurooppalaista lainsäädäntöä voimaan ja pakotamme toimeenpanoa eteenpäin. Paljon kysymyksiä tulee toteuttaa jäsenmaiden tasolla, mutta meidän täytyy keskustella jäsenmaiden kanssa esteistä, joita niissä on ja kuinka niitä voitaisiin poistaa. Esimerkiksi julkishankinnat. Se, että Euroopan unionin lainsäädäntö pannaan täysin äh, toimeen ja siirretään täysin kansallisiin lainsäädäntöihin, on ensimmäinen tarpeellinen askel, mutta se ei riitä siihen, että alue- ja palkanneshallinto pystyisivät täysin avautumaan sisämarkkinoille. Me tarvitsemme siis eurooppalaista tasoa sisämarkkinoiden toimeenpanossa, mutta tarvitsemme myöskin eurooppalaisen talouden ohjausjaksoa, jotta voisimme käydä vuoropuhelua jäsenmaiden kanssa siitä, mitä niissä tapahtuu. Tämä on vain yksi esimerkki. Julkiset hankinnat voitte tarkastella myöskin muita alueita joilla kansallista lainsäädäntöä esiintyy. Välillä sitä on olemassa perustelluista lainsäädännöllisistä syistä, mutta välillä voitaisiin kuitenkin keskustella siitä, miksi jäsenmaat ovat valinneet kaikkein suhteellisimman tavan ja kuinka ne voisivat kaikkein vähiten vääristävämmän tavan valita. Tämä liittyy suoraan vuotuisen kasvuselityksen toiseen pilariin, rakenneuudistuksiin ja tässä me todellakin haluaisimme kasvattaa vuoropuhelua jäsenmaiden välillä vuoden 2016 eurooppalaisen ohjausjakson aikana ja käsitellä siitä, minkälaista rakennuudistusta tarvittaisiin, jotta voisimme tukea markkinoita Euroopassa ja auttaa eurooppalaisia yrityksiä pääsemään globaaliin arvoketjuun mukaan. Tässä tarvitsemme poliittista tahtoa ja poliittinen tahto komissiossa on todellakin sen takana, että mikrotaloudellista pilaria eurooppalaisen talouden ohjausjaksossa halutaan tukea makrotalouden osiota ja äh, verotusosiota ollaan paljon käsitelty, mutta nyt me haluamme keskittyä tähän mikrotalouden osioon. Se on todellakin jotakin, mitä me haluamme saada aikaan vuoden 2016 aikana. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että vuotuisen kasvuselityksen kanssa yhtä aikaan olemme julkaisseet. Tämä ei ole komission julkilausuma, vaan komission työryhmien yksiköiden julkaisu siitä, minkälaisia esteitä investointien siellä, tiellä on. Tilannetta on tarkasteltu jäsenmaissa nykytilanteen mukaisesti. Me haluaisimme syvemmän analyysin, jotta voisimme päästä tilanteeseen, jossa meillä on helmikuussa vielä parempaa tietoa, kuin Komissio tulee maakohtaiset kertomuksensa julkaisemaan. Kuten tiedätte, nämä maakohtaiset kertomukset ovat eh, astinlauta seuraavalle askelmalle ensi vuonna, nimittäin eh, maakohtaisille suosituksille, jotka keväällä julkaistaan. Minä en voi mennä nyt asioiden edelleen ja kertoa, mihin ne tulevat keskittymään. Tiedätte, että puheenjohtaja Juncker, varapuheenjohtaja Domkovskis ja muut tekevät töitä asian parissa ja viime vuonna halusivat virtaviivaistaa maakohtaisia suosituksia, antaa vähemmän suosituksia kutakin jäsenmaata kohtaan kuin ennen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eurooppalaisen talouden jo ohjausjaksoa jotenkin supistettaisiin. Se on laajempi toimi kuin maakohtaiset suositukset sinänsä. Talouden ohjausjakso on kokonainen kirjo eri analyysejä ja sisämarkkinakysymyksiä, jotka sisämarkkinastrategiassa on tunnistettu ja jotka myöskin edustaja Stylerin mietinnössä olivat hyvin mukana, ne liittyvät työhön myöskin. Komission puolelta me siis todellakin näemme selkeän yhteyden sisämarkkinastrategian, sisämarkkinoiden hallinnon ja eurooppalaisen talouden ohjausjakson välillä. Tähän analyysiin perustuen maakohtaiset analyysit julkaistaan helmikuussa ja tuolloin voimme pohtia sitä, mitä jokaisen jäsenmaan pitäisi saavuttaa. Toivomme myöskin, että temaattisen analyysin pohjalta, jonka eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa komissio tulee toteuttamaan, me voisimme tarkastella eri teemoja, jotka ovat tälle valiokunnalle erityisen tärkeitä. Me toivomme, että saamme nyt tietoa ja analyysejä eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa, jotta voisimme tarkastella niitä ulottuvuuksia, joita vielä ei ole pohdittu. Tämä on erittäin hieno mietintö. Se vahvistaa mikrotalousulottuvuutta sisämarkkinahallinnossa ja ottaa eurooppalaisen tason todellakin mukaan. Samalla voimme keskittyä myöskin kansalliseen tasoon ja vuoropuheluun. Odotan mielenkiinnolla jatkotyötä valiokunnan kanssa tämän mietinnön tiimoilta. Ehkäpä päättäisin tällä hetkellä tähän, mutta odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitoksia. Before I go back to the rapporteur, any of the members... Ennen kuin esittelee puhua, haluatko joku paikalle saapuneesta jäsenistä puhua? Rava Gebhardt. Kiitos, pyydän anteeksi. Lento oli myöhässä, en päässyt ajoissa paikalle. Uskon, että koko tämä työ, on tehty taloudenohjausjakson osalta vuosikausia, on johtunut moniin analyyseihin ja hyvin paljon tietoa on saatu ja paljon suosituksia. Mutta loppujen lopuksi, mitä siitä jää käteen? Suoraan sanottuna minun täytyy sanoa, että ei minua oikeastaan kiinnosta edes tämä työ enää, kun kuulen, että paljon on bla blaata myöskin jäsenvaltiossa paljon, paljon tyhjää sanahelinää, mutta hyvin vähän tehdään käytännössä, hyvin vähän tehdään mitään konkreettista. Siksi ymmärrän oikein hyvin sen, että monet ihmiset ja kansalaiset tällä välin kysyvät, että mikä ihme on tämä Euroopan unioni oikeastaan, jonka puolesta pitäisi olla, jota pitäisi kannattaa. Catherine Styler on aivan oikeilla raiteilla, kun hän erittäin äh, voimakkaasti peräänkuluttaa suosituksia, ei niinkään analyysejä, vaan pikemminkin pitää sanoa, mitä pitää tehdä, jotta myöskin saadaan Euroopan unionin tasolla menestystä aikaan ja kuinka saadaan kasvua – tähän vastauksen pitäisi saada kysymys, kuinka luodaan työpaikkoja ja niin poispäin, niin että ihmisillä on taas jonkinlaiset tulevaisuuden näkymät, koska muuten heillä ei ole mitään mahdollisuuksia edetä elämässään. Tämä on nyt tämän tärkeää, ja meidän valiokuntamme, sisämarkkinavaliokunta, on valiokunta, jolla on hyvin paljon tarjottavaa tässä suhteessa. Toinen seikka, joka minua on närästänyt koko ajan täällä parlamentissa ollut aikana, niin on se, että on aivan ilmeistä, No, en nyt halua millään sulkea mitään ryhmää pois, mutta on äärimmäisen tärkeää muistaa sisämarkkinoiden merkitys. Ei sitäkään ole tunnustettu siinä määrin kun pitäisi. Kyse vain rahasta eikä rahoituksesta, vaan kyse myöskin siitä, kuinka sisämarkkinat muotoutuvat ja miltä pohjalta toimitaan. Onko yhteinen pohja vai tekeekö jokainen jäsenvaltio niin kuin lystää oma mielensä mukaan. Ja loppujen lopuksi sitten ei ole taaskaan eurooppalaista vastausta työttömyyteen tai muihin kysymyksiin. Ja siihen kysymykseen, mihin suuntaan Euroopan unioni menee ja mihin, mihin, mihin tarkoitukseen Euroopan unioni ylipäänsä tarvitaan tulevaisuudessa. Meidän täytyy myöskin valiokuntana profiloitua voimakkaasti näiden kysymysten suhteen, mutta nähdäkseni Catherine Styler voi viedä tätä asiaa erinomaisella tavalla eteenpäin, näin uskon. We're definitely developing. Valikunnan profiili vaan kohoa, älkää alko huolestunut Catherine. Säätämällä rouva puheenjohtaja pieni valiokunta, mutta me käsittelemme EUn tärkeintä piirrettä, sisämarkkinoiden toimintaa Äh, informaatioteknologian suhteellisesti varaumia. Me emme, me, se mitä pyrimme sanomaan on se loppukertomuksessa, että tällä hetkellä vain 70 prosenttia äh, informaatioteknologian investoinnista menee tutkimus- ja kehitystyöhön. Tässä oli tiukat sanarajat, paljon leikattiin. Me haluamme, että digitaalit puoli on vahvasti esillä. Mitä Sitfeld sanoi sisämarkkinoista, että esteitä pitää poistaa, että patenttia pitää säädellä. Meidän pitää myös huolta siitä, että ihmiset, joilla on ammattipätevyys, heidän täytyy muuttua, muuttaa, pystyä muuttamaan. Rova Kallas. Ja tiedätte, esit edusti Terra Gogaa tänään. Digitalisoinnin suhteen tämä on elintärkeä. Se on kytköksissä siihen, mitä herra Dalton sanoi. Painotus oli vähän toinen. Herra Duranin kommentit kiertotaloudesta, nämä ovat kaikki kytköksissä ja tässä yleiskatsauksessa tämmöinen laajaan yleiskatsaukseen sitä, miten sen markkinat kokonaisuudessaan toimivat ja kaikki nämä kytkökset ovat tärkeitä. tälle näkemyksensä äh, rakenteellisuudekset, fiskaalipolitiikka, rakenneuudistukset. Tämä on tärkeää ja se, mitä Rava Geber sanoi lopuksi, me, että me haluamme kaiken tämän toimivan hyvin, haluamme tulevaisuuden näky, näkymiä sisämarkkinoiden hyvinvointi on tärkeää. Meidän täytyy saada se lähemmäksi seurantaa äh, ohjausjakson ytimeen Herra Schwab totesi, että kaikki kertomukset, kaikki mietinnöt painottavat samalla tavalla sisämarkkinoita. Ei lämpimiä sanoja toimintaa. Kiitoksia, että sain kirjoittaa tämän mietinnön. Odotan tarkistuksia, koska jokaista mietintöä voi parantaa. Meillä on varjostelijoiden tapaaminen huomenna. Tarkistukset 16. joulukuuta. Äänestys on tammikuun 25. Äh, Skotlannin kansanherraalien Robert Burnsin päivä. Oikein hienoa äänestää silloin, kiitos. And then you'll buy everyone a whiskey, right? Ja ostat tarjot viiskit, kyllä, ja sisäelinpataa. Okay, um, it sounds, sounds to me as if they're making some... Kuulostaa, että asiat etenevät. Rivin välissä kuulostaa myös sille, että teet tarkistuksia itsekin. Lisätäksesi sanamäärää ja on osin hyvä, jos esittelijä jakaa nämä esittelytykset varjostelijoiden kanssa niin, että muutoksia tapahtuu tarkistusprosessissa. Kiitoksia. I think we're running um, a few minutes. me olla vähän etuajassa. Tiedän, että seuraava aihe kiinnostaa. Aloitetaan seuraava aihe 10 minuuttia etojassa 20 vaille. Pidetään 13 minuutin tauko. Unless the commission wants to come back. No. So the commission um, is here, but the... Komissio on paikalla, mutta henkilö, joka he esittelee aiheen, ei ole paikalla ja koska tämä kiinnostaa monia, odotamme hetkisen.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 Ladies and gentlemen, there are... Hyvät naiset ja herrat, täällä on yli 20 parlamentin jäsentä monesta maasta ja ryhmästä. Euroopan komission varapääjohtajan pitäisi esitellä tätä kertomusta. Minulla on kerrottu, että hän on nyt matkalla. Voisimme pyytää jotain muutakin komission edustajaa esittelemään ottaa huomioon, kuinka tärkeänä jäsenet pitävät tätä asiaa läsnäolollaankin. Meidän pitäisi odottaa varapääjohtajaa, Ja että edustajat kuulisivat hänen kantansa. Onko tässä nyt joku ongelma? Viisi minuuttia jo kulunut. Should we wait five more minutes? Viisi minuuttia edellä. Olemme kymmenen minuuttia sitten sanottiin, että hän on kahdessa minuutissa. Onko nyt joku ongelma? We'll wait another five minutes. Odotetaan vielä viisi minuuttia. Um, Hyvät naiset herrat, olen puhunut koordinaattoreiden edustajille ja tulemme ottamaan seuraavan esityslistakohdan, koska tätä vanhempaa tänne kutsuttua komission edustajaa haluttaisiin kuulla, joten koordinaattorit haluaisivat vaihtaa esityslistan kohtien järjestystä. So we will continue to wait. Joten odotus jatkuu. was it taking seat? Um, okay, so we're going to move... Selvä. Siirrytään tämän päivän esityslistan kohtaan seitsemän komission esitys koskien direktiiviesitystä aseiden hankinta ja muun niin sanottu tuli asedirektiivi ja varapääjohtaja herra Delsa komissiosta. Tervetuloa. Me aina pyydämme, että ihmiset saapuvat ajoissa, jos mahdollista. Tietysti täällä on koko joukko edustajia. Ja taustajana Euroopan aselainsäädäntö on ollut vuodesta 1991 ja sitä viimeksi uudistettiin 2008 tässä valiokunnassa. Edeltäjäni oli yksi varjoesittelijöistä – tarkistuksessa johti täytäntöönpanoasetukseen, jolla pyritään takaamaan se, että aseesta tehdään ampumakelvottomia silloin, kun sitä vaaditaan. Ja on erittäin valitettavaa, että tuo täytäntöönpanoasetus ja sen hyväksyminen on kestänyt niin paljon, kauan. Mutta ymmärtääkseni pari viikkoa sitten se on hyväksytty kun kuulin komission ehdotuksesta, pyysin komissiota tulemassa markkinavaliokuntaan esittelemään tekstiä mahdollisimman varhain. Me tiedämme, että ehdotuksen kuuluu piirteitä, jotka parantavat rekistereiden jakamista yli rajojen, parantaa merkintöjä ja helpottamaan ampumakelvottomien asenteen seurantaa esimerkiksi. Tiedän myöskin, että huo, heitä on ilmaistu suuren yleisön parissa – yksityiskohtaisen luonnoksen jostakin piirteistä. Ja tekstin kiinnosta, ja koska puhun tässä julkisesti, haluaisin muistuttaa suurta yleisöä, että tämän valiokunnan tehtävä ja parlamentin valiokuntien tehtävä on ehdottaa tarkistuksia lainsäädäntöön, niin me teemme aina – mikään komission ehdotus ei ole lopullinen ennen kuin tarkistuksia on jäsetetty ja äänestetty. Ja on aivan oikein, että me tarkastelemme lainsäädännön porsareijat ja pyrimme parantamaan viranomaisten äh, tiedon kulkua, mutta laittomien aseiden ja terrorismin vastaisen toiminnan pitäisi vahvistua. Ja ymmärtääkseni viime viikolla komissio teki taas uuden ehdotuksen, joka käsittelee luvattomia aseita. Nyt annan puheenvuoron herra Del Satille, joka esittelee ehdotuksen ja tiedän, että joukkojäseniä on paikalla ja alan laatimaan puhelista, jos puheenvuoroa haluatte. Koordinaattorit ensin. Herra Delson. First of all, apologize for... Hyvä puheenjohtaja, voin aluksi haluan pahoitella sitä, että oli näin myöhässä. Tämä johtui erittäin hyvistä syistä, mutta pahoittelen kovasti myöhästymistä, niin toivon, että tämä ei koskaan tapahdu enää. Tätä ei voida hyväksyä. Minun ei varmaankaan tarvitse kontekstia teille esitellä, että tunnette tilanteen. Kaikki tilanne on hyvin surullinen ja kaikki ymmärrätte, missä kontekstissa me olemme toimineet ja miksi olemme toimineet kuten olemme tehneet. Haluaisin aluksi selventää se, että ehdotuksellamme me emme pyri ratkaisemaan kaikkia ongelmia, jotka liittyvät aseisiin. Me emme keskity tässä tekstissä laittomaan asekauppaan. Ja kuten ehkäpä tiedätte, Euroopan turvallisuusagenda, jonka komissio toinen päivä joulukuuta hyväksyi, muodostaa tai pyrkii muodostamaan vastauksen suureen ongelmaan, joka meillä on laittomien tuliaseiden suhteen. Tämä ei ole tämän päivän keskustelun aihe, vaikkapa tämä aihe onkin hyvin tärkeä. Ne toimet, joita me ehdotamme, perustuvat kolmeen tutkimukseen. Ne on konsulttitaho toteuttanut ja me olemme tehneet komission kertomuksen, joka on välitetty Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tässä kertomuksessa me esittelemme arviointimme tuliasedirektiivin toimeenpanosta. Haluaisin tässä kiittää myöskin pysyvää kansainvälistä komiteaa, joka käsittelee pieniä ja tuliaseita, joka on tarjonnut meille teknistä asiantuntemusta. Nyt voisin mennä niihin pääehdotuksiin ja muutoksiin, joita ehdotamme tähän direktiiviin. Ensimmäinen muutos käsittelee tuliaseiden kategorioita. Haluaisin hyvin selkeästi esitellä tämän asian päinvastoin, kun eräät väitteet ovat netissä tai muualla kertoneet. Me emme pyri siihen, että kaikki puoli automaattiaseet kiellettäisiin siviilikäytöstä. Puoli automaattisiin tuliaseisiin liittyen me ehdotamme vain, että kaksi asetyyppiä kiellettäisiin. Ne on määritelty mahdollisesti vaarallisiksi. Ensinnäkin haluamme sellaiset automaattiset tuliaseet, jotka on muutettu puoliautomaattisiksi. Kieltää sille saattaisiin muuttaa takaisin täysautomaattiaseiksi. Me haluamme myöskin tarkastella puoliautomaattisia tuliaseita, jotka on tarkoitettu siviilikäyttöön, ja jotka main, muistuttavat mekanismeiltaan täysi automaattiaseita, esimerkiksi puoliautomaattisia Kalashnikov-aseita. Kuitenkin haluaisin selkeästi mainita, että nykydirektiivissä on kuusi muutakin puoliautomaattituliase luokkaa, joihin nykyinen ehdotus ei puutu. Näitä aseita voi yksityishenkilö kansallisen luvan kanssa hankkia. Tämän halusin tehdä selväksi. Toinen asia, joka on myöskin hyvin tärkeä ehdotuksessamme, on se, että merkinantoaseet ja starttiaseet, nämä merkinantoaseet ovat direktiivin kattamia, mutta ne täytyy vain ilmoittaa. Tämän lisäksi ehdotamme, että komissio määr- antaisi tekniset määritelmät jotka estäisivät tämän tyyppisten aseiden muuttamisen tuliaseiksi. Eli aluksi meillä on kaksi muutosta, jotka liittyvät tuliaseiden luokkiin. Toinen ehdotusryhmä liittyy toimimattomaksi tehtyihin aseisiin. Nykydirektiivissä toimimattomaksi tehnyt aseet eivät ole enää tuliaseiksi määriteltyjä, niitä pidetään vain metallin palasina. Tämä tarkoittaa sitä, että periaatteessa kuka tahansa yksityishenkilö voisi ostaa näitä niin kutsuttuja palasia tekemättä minkäänlaista ilmoitusta, ja näitä voidaan myydä kaikkialla Euroopassa. Hiljattaiset terroristi-iskut ovat osoittaneet, että tiettyjä toimimattomaksi tehtyjä aseita muutetaan uudelleen toimiviksi ja terroristit käyttävät niitä komission asetus liittyen aseiden toimimattomaksi tekemiseen, joka 18. marraskuuta hyväksyttiin, luo tiukat ehdot, jotka tulevat vähentämään tätä aseiden uudelleen toimiksi muuttamisen riskiä. Näitä riskejä kuitenkin voida täysin sulkea pois, ja siksi nykyehdotuksessa me ehdotamme, että kaikkein vaarallisempien tuliaseiden hankkiminen olisi kiellettyä, vaikka ne olisi tehty toimimattomiksi. Tämä koskee niin kutsuttuja A-luokan aseita, täysautomaattikalasnikoveja, jotka on tehty toimimattomiksi, Ne olisivat direktiivin määritelmän mukaisesti kiellettyjä. Ainakin ehdotus tällä hetkellä on sellainen. Muihin tuliasen luokkiin liittyen, jotka eivät siis ole luokka A tuliaseita, niiden kohdalla Yksityishenkilöt voisivat näitä aseita hankkia toimimaksi tehtyinä, mutta heidän pitäisi tehdä niistä yksinkertainen ilmoitus. Me emme halua luoda lisähallinnollista taakkaa, mutta me haluamme, että poliisi voi löytää näiden aseiden alkuperän, jos niitä on käytetty johonkin rikolliseen toimintaan. Toinen ehdotus liittyy internet-toimiin. Tällä hetkellä yksityishenkilöt käyttävät internetpalveluja myydäkseen ja ostaakseen kaiken tyyppisiä palveluja ja tuotteita mukaan lukien tuliaseet. Me tiedämme, että tuliaseiden myynti internetissä on paljon vaikeampaa valvoa, ja se tulee olemaan tulevaisuudessa vielä vaikeampaa kuin nykyisin. Tiedämme myöskin, että näitä kanavia helposti terroristit voivat käyttää, kun he pyrkivät hankkimaan tuliaseita, joihin heillä ei ole lupia, tai kun he pyrkivät täysin laittomia tuliaseita hankkimaan, erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitettuja tuliaseita. Minun kollegani teki testin, ja hän itse asiassa viidessä minuutissa pystyi löytymään, ei ostamaan tosin, mutta löytämään internetistä yksinkertaisen laitteiston, jolla voitaisiin puoliautomaatti ase muuttaa täysautomaattiseksi tai Kalashnikov ottaa uudelleen toimintaan. Riski on mielestämme liian suuri. Ja siksi ehdotammekin periaatteessa, että tuliaseiden hankinta internetistä kiellettäisiin yksityishenkilöiden osalta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö yksityishenkilö voi ostaa toisesta jäsenmaasta tuliaseita, mutta osto pitäisi tehdä luvan saaneen välittäjän tai kauppiaan kautta. Sitten seuraava seikka, välittäjät ja keräilijät. Välittäjät ja keräilijät eivät ole nykydirektiivin piirissä asekauppiaita päinvastoin kuin asekauppiaat. Me emme halua luoda kuitenkaan välittäjille ja keräilijöille lisähankaluuksia. Mielestämme heidät pitäisi kuitenkin ottaa direktiivin piiriin mukaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö he voisi ostaa tuliaseita, mutta heidän pitää pyytää lupa tähän aivan samoin samalla menettelyllä kuin kenen tahansa muunkin yksityishenkilön. Ja lopultakin jäsenmaiden välinen tiedon vaihto. Hiljattaiset terroristi-iskut osoittivat, kuinka tärkeä tiedonvaihto jäsenmaiden välillä on. Myöskin koskien yksityishenkilöiden saamia tuliaselupia ja näiden tuliaseiden pääasiallisia ominaisuuksia. Tällä hetkellä tätä tietoa on saatavissa vain kansallisella tasolla. Me haluaisimme parantaa tiedon vaihtoa jäsenmaiden välillä, sillä mielestämme tämä olisi äärimmäisen tärkeää. Päätän omalta osaltani tähän, jotta pääsette aloittamaan keskustelun. Pahoittelen jälleen kerran sitä, että joudun toimimaan näin samoin paikalle näin myöhään. Kiitoksia. Otetaan ensimmäinen kysymys? kysymyskierros koordinaattoreilta. Ja sitten muut. Estetään kysymyksiä ja pyydän komissiota vastaamaan seuraavaksi. Evelyn Gebha. Ja, danke schön. Kiitoksia paljon. Kiitoksia siitä, että vielä kerran kerroitte meille, mitä komissio ehdottaa. Tämä on erittäin tärkeä seikka, koska on ilmeistä, että netissä käydään tällä hetkellä varsinaista kampanja-asian osalta, joten hienoa, että hieman korotetaan keskustelun tasoa, koska kun kaiken, mitä, kaikkea mitä kuulee tai näkee tai lukee netistä, sen osalta mitä komissio ehdottaa, ei pidä paikkaansa. Komissio ehdottaa jotakin, mutta tämä minä tarkoitan sitä, että tämä muuttuu laiksi, koska parlamentti ja ministerineuvosto tulevat myöskin omalta osaltaan päättämään asiasta. Komission kertoma ehdotus on minun nähdäkseni menossa aivan oikeaan suuntaan. Haluaisin kuitenkin lisää tietoa asiasta. Mielelläni tietäisin näiden merkinanto- ja starttipistolien osalta, niiden kattavuuden. Riittääkö yksinkertainen ilmoitus? En aivan ymmärtänyt, mikä tämä ilmoitus oikeastaan käytännössä olisi. Kenen pitää ilmoittaa kenelle, mistä ja mihin tämä ilmoitus pyrkii. En oikein ymmärtänyt, Vielä siinä on lisätietoa ilmoituksesta, joka täytyy antaa. Sitten vielä yksi selventävä kysymys joka liittyy verkkovälitteiseen myyntiin. Te sanoitte aluksi, että kyse ei ole laittomasta asekaupasta, mutta kuitenkin neljännessä kohdassa, jonka te mainitsitte, te mainitsitte laittoman asekaupan. Tämä on jo täysin selvää, että kyse ei nyt ole varsinaisesti siitä, mutta mitä määritelmiin tulee? Mikäli joku myy laillisesti asetta internetissä, kenellä on lupa tällaiseen? ensimmäiset lauseet, jonka, jotka te sanoitte, ymmärsin, johtavat siihen, että ymmärsin sen niin, että pelkästään myyjät, siis eivät yksityishenkilöt, vaan pelkästään myyjät voivat toimia aseiden myyjänä, mutta lopuksi mainitsette myöskin keräilijät. Keräilijätkin voivat myydä aseita, mutta millä ehdoilla kerät voivat myydä mikäli he eivät ole yksityishenkilöitä, vaan pikemminkin kauppiaita. Tämä on sellainen kysymys, joka on hieman vielä selvennystä vaille. Ja vielä viimeinen seikka. Te mainitsette tiedonvaihdon jäsenvaltioiden kesken. Vuonna 2008 käytiin jo vilkaista keskustelua silloin, kun edellisen kerran uudistettiin direktiiviä. Siinä todettiin, että jäsenvaltiot olivat hyvinkin vastahakoisia liikahtamaan tuohon suuntaan. Uskotteko te, että nyt, nyt vallitsevassa tilanteessa jäsenvaltioiden puolella on hieman enemmän halukkuutta ja käsitys, että on tarpeellista todellakin rajat ylittävällä tavalla antaa tietoa siitä, kuinka paljon aseita on aselupia myönnetty, mitä aseita on, mitä aseita varten annettu lupa ja mit, mitä, minkä tyyppistä asekauppaa on käyty Uskon, että tämäkin on erittäin tärkeä seikka, tiedonvaihto. Oletteko keskustellut asiasta jo jäsenvaltioiden kanssa ja ovatko jäsenvaltiot va- valmiita nyt tällä kertaa ottamaan tämän erittäin tärkeän askeleen eteenpäin? Tässä minun kysymykseni. Okay, um, just to clarify. Haluaisin selkeyttää. Haluaisin pyytää koordinaattoritapamaan ensin. Andreas ei ole täällä. Onko EPP nimittänyt jonkun tämän Tooton ECR? Kiitos. Kuten kaikki totesivat ja Ivan totesi, aihe vaikea. Me tarvitsemme vahvaa aselainsäädäntöä Euroopassa. Meillä on eurooppalaisia toimitusketjuja. On elintärkeää, että seurattavuus ja tiedonvaihto paranee jäsenvaltioiden kesken, mutta sen täytyy olla järkevää, saavutettavaa ja täytäntöön pantavaa, eikä luoda lisää laittomia aseita. Meidän ongelmamme on laittomat aseet. Niitä me pysty jäljittämään. Niitä rikoksissa ja terroristihyökkäyksissä useimmiten käytetään. Meillä on kaksi yleisluontoista kysymystä komissiolle. Ensinnäkin ampumakelvottomaksi tehtyjen deaktivoitujen aseiden käytön. Niitä on satoja tuhansia kierrossa. Niitä ei ole mitenkään kirjattu minnekään, jos niitä yön yli kielletään. Eivätkö ne mene maan alle? Eikö sitä tule lisää laittomia aseita? Ihmisten täytyy päästä niistä eroon että meillä on aita huolenaiheita. Aseet, jotka on deaktivoitu, niin niitä määritelmästi voi käyttää. Kun ne reaktivoidaan uudelleen käyttöön, niin tulee laittomia ja on aikamoinen ongelma uudelle, ottaa niitä uudelleen käyttöön. Mistä näitä aseita tarkastelevat johonkin käyttöön. Ja ihmiset, joilla näitä aseita on, niillä on muita tarkoituksia. Onko teillä täsmällisempiä pelukuja rikoksista, joita on tehty aseilla, jotka on deaktivoitu? Monet teollisuuden alat käyttävät näitä, no, noudattavat lakia museot esimerkiksi. Mitä vaikutuksia tällä on museoille, jotka esittelevät näitä TV, elokuva, ää, turvallisuus, koulutus, historialliset spektaakkelit, nämä teollisuuden alat noudattavat lakia. Internetkaupan kieltäminen, miten se, sitä valvotaan? internet, me, me perehdymme sen toimintaan tällä hetkellä. Internetissä tapahtuu kaikenlaista, jonka täytäntöönpanoa ei voi tapahtua. Eikö olisi ihan parempi, että olisi laillisia keinoja ostaa tuliaseita luvanalaisesti? Isossa Britanniassa on tarkastuksia. Verkossa voi ostaa aseita ja siihen tarvitaan aselupaa tai lupa viranomaista pitäisi tarkistaa sen voimassaolo. Eikö tämä olisi parempi kuin tällainen kattarintain maan kielto, jota ei voi valvoa? Eli rekisteröinti kyllä, pyritään ongelman ytimeen, mutta ei pahenneta asioita. YKssa meillä on, Yhdysvallassa kuningaskunnassa meillä on ollut hankalia kokemuksia. Meillä on nyt säännöt, jotka ovat kohtuullisia ja pelkäämme, että ehdotus voisi viedä pohjan pois ottamiltamme askeleilta. Dita. Thank you, Chair, and I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä. Olen samaa mieltä siinä, että tällä alalla Euroopan unionin tulisi todellakin toimia kyllä. Ja olen sitä mieltä, että aseiden myyminen ja jakelu on jotakin, mitä pitäisi tarkemmin valvoa. Tarvitsemme enemmän tietoa siitä. Tämä voi olla yksi niitä harvoja aloja itse asiassa, jossa saisimme toimivat sisämarkkinat aikaan. Kuka tahansa voi nyt verkossa ostaa toimimaksi tehnyt tuliaseen ja sitten he voivat uudelleen saattaa tämän aseen toimintakelpoiseksi, kuten te mainitsitte. Ja tietyissä tapauksissa tarvitaan vain yksinkertaista mekaanista ymmärrystä tähän, kun taas äh, laittomilta markkinoilta Balkanin konfliktien jälkeen on löytynyt hyvin paljon aseita. Nämä toimimaksi, toimimattomaksi tehneet aseet ovat nykyisin suuri ongelma. Meidän täytyy toimia jotta voimme porsareet lainsäädännössä tukkia ja saada järjestelmän toimimaan kuten tarkoitettua. Meidän täytyy ennen kaikkea varmistaa se, että säännöstö tulijaseiden osalta on selkeä ja to- ennen kaikkea toimeenpantu. Tämän vuoksi odotan komission ehdotusta mielenkiinnolla. Mutta meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota siihen, mikä kaikki on tämän direktiivin piirissä ja mikä meidän pääperiaatteessa tavoitteemme on. Meidän täytyy valvoa tulisen kauppaa, mutta emme saa tahtomattamme rankaista niitä kansalaisia, jotka ovat laillisesti niitä hankkineet ja jotka käyttävät niitä lailliseen metsästykseen, itsepuolustukseen tai urheiluun. Me emme saa vaarantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, jota on voimassa tietyissä jäsenmaissa. Lainkuulijaiset kansalaiset täytyy vakuuttaa siitä, että heidän oikeutensa turvataan, muuten tämä ehdotus ei odotuksia tule kattamaan. Meidän täytyy olla hyvin täsmällisiä sanamuodoissamme tässä direktiivissä, jotta voisimme kaikki väärin tulkinnat estää. Nykyinen ehdotus komissiolta on jotakin, jota täytyy täsmentää. Kuten aikaisemmat puhujat mainitsivat, olen saanut satoja sähköposteja Tsekin kansalaisilta ja varmistan sen, että otan Tsekkien huolet ja pelonaiheet huomioon. Meidän täytyy tehdä parhaamme turveuden, su- turvallisuuden suojelemiseksi, mutta meidän täytyy myöskin suojella kansalaistamme vapauksia. Tässä yhteydessä haluaisin pyytää, että komissio olisi selvä sanainen ja täsmällinen liittinen mahdolliseen puoliautomaattisten tuliaseiden kieltoon. Te viittasitte tähän asiaan, mutta esimerkiksi metsästys- ja urheiluluokan aseet, kuuluvatko ne tämän aloitteen piiriin? Me haluaisimme tietää enemmän tästä asiasta, kuten myöskin kansalaiset, ja sen jälkeen voimme käsitellä asiaa vielä enemmän, kunhan saamme komissiolta lisäselvennyksiä. Kiitos. Pascal Durand. Pascal Durand. Kiitoksia, Rauva puheenjohtaja. Minusta joskus tuntuu, että kansalaisia kuunnellaan joistakin aiheista ja sitten toista paljon vähemmän ja rauhanomaisista asioista vähemmän, se on pahoiteltavaa. Täytyy sanoa, että asetten lähes vapaa myynti yhdistäminen turvallisuutena on myytti. Voi tarkoittaa tarkastella Yhdysvaltoja. Yhdysvalloissa asekauppa on vapainta. Ja siellä tapahtuu 32 000 murhaa vuodessa, 32 000 tuliasein toteutettua murhaa. luku Ranskassa on 365 tuliaseella toteutettua murhaa Ranskassa. Ja ehkä Ranska ole mikään mallimaa. Japani on, mutta antaa olla. Ei tällaisen asian voi tarttua puhtaasti vapauden näkökulmasta ja tavanomaisten kauppaa koskevien lakien ja lainsäädännön näkökulmasta. Ymmärrettä on metsästäjä. Tänä lopuna yksi lenkkinä tapetin halusi juosta metsässä ja metsästäjältä pahanet, mitä se oli. Onnettomuus se oli vain tapaturmaista. Joten metsästäjät Äh, modaavat aseita, mutta ei se ole mikään markkinoiden säätelyyn liittyvä kysymys. se totesi, että ongelmassa on iso. Öö, minä olen itse ollut asepalveluksessa. Minä olen käsitellyt puoliautomaattiaseita. Ja se puoliautomaattisten aseiden muuttaminen sarjatuliaseksi Siinä on iso ero. Se mahdollistaa sarjamurhat, ei sama mittakaavan murhat, paljon helpommaksi. Onnetaan komission työtä, hyvää työtä, hyvä edistysaskel. Tätähän meidän piti odottaakin, koska tässä käsitellään vuonna 2002 tekstiä. Komissio on tehnyt työnsä. Valitettavasti tekstiä asettuu erittäin dramaattiseen kontekstiin, johon sinä puhun enempää, mutta ei asioita nyt vielä täysin sotkea toisiinsa, mutta komission tekstissä on, on, on maita, joissa on kaksi luokkaa. Kiertot aseet ja sitten luvan alaiset aseet. Tämä yksinkertaista aina puhutaan paremmasta lainsäädännöstä. Pyritään lainsäädäntöön, jonka kaikki ymmärtävät. Ehkä meillä olisi mahdollisuus yksinkertaistaa nämä 78 aseluokkaa. Tämä on monimutkaista ainakin maalikolle. Miksi komissio suuntautuisi järjestämässä on joukko luvanvaraisia aseita ja sitten luvattomia. Kansalaiset spammaavat meitä postuslistoilla ja halusin tietää, mitkä mitä kansalaisjärjestöjä komissio on kuullut. Aselobaajat tunnen. Ovatko muut lobit, lobbaajat tai muut järjestöt, onko niitä kuultu? Kaksi suoraa komissiolle esitettyä kysymystä. Mr. Ivaskovic, thank you from the EFDD. Ivaskovic, EFDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, en tiedä, ymmärsinkö nyt aivan oikein sitä, mitä, sen mitä komissio nyt ehdottaa, mitä tulee automaattiaseiden kieltämiseen tai puoliautomaattisten aseiden tai samantyyppisten automaattiaseiden kieltämiseen, jotka voidaan muut, puoliautomaattisten aseiden kieltämiseen, jotka voidaan muuttaa automaattiaseiksi. Kansalaisia voidaan estää pitämästä halussaan siis puoliautomaattisia aseita, näin ymmärsin. Minä tässä mietin erästä seikkaa. Voidaan, pitäisikö tässä ryhtyä takavarikoimaan aseita tuhansilta Euroopan kansalaisilta? Tämä merkitsisi menetyksiä, tappioita kansalaisen kannalta katsottuna. Eli kaikkien, ihan mihin tässä voi ryhtyä turvallisuuden nimissä. Toinenkin kysymys minulla on mielessäni. Mietin, onko, ovatko nämä perustelut direktiivin muuttamiseksi sovelijoita voidaanko terroristi-iskuja käyttää verokkeena. Minun mielestäni tässä mennään hakoteille suoraan sanottuna, koska lainsäädäntö, jota nyt halutaan muuttaa, tulee vaikuttamaan tavallisiin lainkuuliaisiin kansalaisiin, eikä niinkään terroristeihin, koska tavalliset lainkuuliaiset kansalaiset tulevat havaitsemaan, että heidän aseiden hallussapitomahdollisuuksia tulla rajoittamaan. Andreas, haluatko sinä puhua? Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että keskustelun aluksi en ollut paikalla kun komission edustaja tuli myöhässä paikalle, minä juoksen tällä välin toimistoon, niin minulla oli ihan pakko. Uskon, että meidän täytyy tehdä nyt selväksi se, että tietystikin parlamentilla on suurena intressinä se, että aseiden hallussapito on järkevällä tavalla loogisesti säännelty ja sellaisella tavalla säännelty, että voimme varmistaa sen, että ikävät tapaukset, joita on nähty myöskin minun kotiseudullani, eivät toistu. Mutta monet metsästäjät ja urheiluampujat myöskin joutuvat tässä vaikutuksen kohteeksi. He eivätkä he ymmärrä komission logiikkaa, vaan pikemminkin tämä tulee aiheuttamaan sellaisen ilmapiirin, että lehdistössäkin kysellään, miksi tällaista lainsäädäntöä nyt ryhdytään laatimaan terroristi-iskuilla ja tällä lainsäädännöllä ei ole mitään tekemistä keskenään parlamentissa vain harvat uskovat, että nyt todellakin on kyse pyrkimyksistä estää tämän tyyppisiä iskuja. Eikä kukaan kuvittele, että voitaisiin estää näitä ikäviä iskuja, valittavaa kyllä. Voisiko komissio nyt selventää, mihin tällä ehdotuksella pyritään? Täällä esitettiin kysymys, joka liittyy tavalliseen urheiluampujiin tai metsästäjiin, jotka ovat laisesti hankkineet aseensa ja pitävät ne lukittuina turvallisesti kaapessa. Hekin joutuvat nyt tämän lainsäädännön piiriin, ja tämä aiheuttaa hyvin paljon tunnepitoisia reaktioita eri puolilla Euroopassa urheiluampujien ja metsästäjien keskuudessa, ja jos, joskus nämä, nämä koostuvat jopa meihin henkilökohtaisesti nämä uudet lainsäädännön osat. Kiitos. Luen listan. Tarabella, Mrs. Bussard, Ulskog, Shenalova, Obermeyer, Aloha Aho, Schwenfield, Dante, Karas, Metzola, and myself. So those, and Catherine Stein, sorry. And you're, you're first. Um, um, so we... Aika paljon puhujia. Seuraava listan kohta alkaa ehkä vähän myöhässä. Anteeksi, pahoittelen sitä. Keskustelu on sen arvoinen, mutta lyhyitä pointteja ja kysymyksiä sopii. Herra Tarabella, kiitos herra puheenjohtaja, kiitoksia herra Delso esityksestä. Sillä päivän tavoite on laittomien aseiden metsästys ja puoli äh, automaattisesti asentaa liian voimakkaita aseiden hallussapito ja niiden muuttaminen automaattiaseksi kansalaisten käsissä. Mutta komissio on tehnyt ehdotuksen, joka Mene Libe valiokunta käsittelee laitonta asekauppaa ja siellä täytyy eniten ponnistella, sillä tällä hetkellä vaikka on maita saa rajoittavia lainsäädäntötoimia, niin kuten Belgia, se ei estä esimerkiksi laitonta Galashnikov-kauppaa ravintoloiden ja halpaa. Se taitaa olla. Siinä ongelma on. Tässä erittäin kiinnostavia toimenpiteitä, kuten tuli ja aseiden kauppa. On se, se, seurattavuus, numeroiden postamisen kieltäminen, rekisteröiminen, kaikkien aseiden rekisteröinti tai deaktivointi, eli harmonisointi. Tässä halutaan harmonisoida. Meillä on direktiiviehdotus. Miksei ehdotus? Kokemukseni osoittaa. Neuvostossa on 28 jäsen, maata edustettuna, kun direktiivillä harmonisoidaan. Ää, aina tulee direktiivi, että jäsenvaltiot voivat, ei, että jäsenvaltioiden pitäisi, ja harmonisointi on osittaista. Miksi asetusta? Toiseksi, ja tässä on useamman kerran sanottukin jo, kun meillä on esimerkiksi ampumaurheilu ja sitten metsästysaseet, urheiluaseet ja metsästysaseet, niiden ei pitäisi kuulla tämän tähän Meillä pitäisi käyttää kaikkein tiukinta lainsäädäntöä, pitäisi harmonisoida ylöspäin. Mutta ei sakana niin, että no, ampumaurheilu harjoittavat ja metsästäjät joutuisivat sitten asekaupan suitsimisen uhriksi. Annelin van Thank you, Vicky. Uh... Kiitoksia, Vicky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 tuliaseiden kauppaa ja jakelua pitää säädellä, mutta me emme saa kuitenkaan niitä rangaista, joilla on esimerkiksi metsästysaseita käytössään. Haluaisinkin kysyä seuraavaa. Eikö komissiota pelota se, että kaikki sävyt on unohdettu? Esimerkiksi kilpa, ampuma, harrastus ja erilaiset äh, kerhot, joissa käytetään tuliaseita, kuinka he voivat äh, varmistaa mahdollisuutensa käyttää aseita. Kuinka me tulimme suhtautumaan toisaalta myöskin niihin aseisiin, jotka olivat laillisia metsästysaseita tähän asti? Mitä teemme niiden suhteen? Komissio puhuu erilaisista valvonnasta, jonkinlaisista kokeista esimerkiksi metsästäjille, joilla on metsästysaseita käytössään. Mikä mielestänne on yhteys teidän mukaanne lainsäädännön välillä ja sen välillä toisaalta, että terroristeilla on kalasnikofeja käytössään, kun he ovat kuitenkin ostaneet laittomalta markkinoilta nämä aseet. Ja sitten vielä internetkaupan suhteen, kun meillä on internetkauppaa jossa tuliaseita myydään laillisesti, eikö tarkastuksia tehdä? Mm, er kyse on äh, yleisön turvallisuudesta. Minulla on erityinen kysymys, äh, joka liittyy tähän tekstiin. Lailliset aseet äh, silloin, kun on kyse erikoistuneista aseiden myyjistä. Miten heihin nyt suhtaudutaan? voivatko metsät esimerkiksi myydä edelleenkin aseita toisilleen, tai voiko metsästysaseita edelleenkin myydä entiseen malliin? Thank you. Uh, I'm here and... Um... Kiitoksia. Kuten monet muut ovat todenneet, kaikki ymmärtävät, että meillä täytyy olla lainsäädäntö, joka kieltää laittamaan asekaupan ja niin laittamien aseiden välittämisen, mutta on tärkeää, että asettaa rajoja. Ei saa tehdä mahdottomaksi, että ei-rikolliset, metsästäjät ja ampuma aseurheilijat, heitä on paljon, etteivät he voi jatkaa laillista toimintaa. Voiko komissio kertoa, mitä poliautomaattiaseita aiotaan kieltää? Siinä ykköskysymys. Toisekseen teillä on ehdotus ymmärtääkseni, että joka viides vuosi täytyy uudistaa lupa. Ja Uutta ei saa, jos ei käy lääkärin tarkastuksessa joka viides vuosi. Prokratia vaikuttaa aika rankalta. Lääkärille ei jää aikaa muihin tärkeisiin asioihin. Omassa maassani Ruotsissa lääkärin täytyy ilmoittaa poliisille – jos heillä on asiakas ja lääketieteellisestä syystä heillä ei saisi olla aseita, heidän täytyy ilmoittaa asiasta poliisille, ei joka viides vuosi, vaan kun siinä kaveri istuu edessä. Ja selväksi tähän on aselupa ja ei pitäisi olla. Meistä sääntö on hyvä, mutta tämä byrokraasia viiden vuoden tarkistuksena, mikä siinä on ideana? Sinne kaikki. Kuunnelkaa. Ei, taas taistelko terrorismia vastaan tavalla, joka tekee suututtaa tavallisia kansalaisia, tekee heistä ei lakia seuraamattomia lairikkoja. Yhdeksän pohjaa. erittäin että lyhyesti är kohdan Aloitetaan sitä vartin yli kuusi. Sitä lyhyesti. Että se merkitsee, että koordinaattoreiden kokousta lyhennetään. Ja jos 6.30 koordinaattoreiden kokousta ei saada loppuun, katsotaan mitä torstain esityslistalla tehdään. Voitteko vastustaa tätä? Sen on luova. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni komissiolle tämän ehdotuksen esittelystä. Minun mielestäni ehdotuksessa on monia asioita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi vahvistettu yhteistyö jäsenvaltioiden kesken on hyvä asia. Lisäksi tarvitaan parempaa tiedonvaihtoa, jäljitettävyyttä aseiden osalta ja niin poispäin. Minäkin sain hyvin paljon viestejä, jotka liittyvät tähän asiaan. Aseiden lailliset omistajat esimerkiksi Tsekin tasavallasta pommittivat minua sähköpostiviesteillä. He viittasivat äh, uuteen lainsäädäntöön. Miksi me katsoisi niitä maita, joissa on jo hyvää lainsäädäntöä kansallisella tasolla, sellaista lainsäädäntöä, joka toimii joidenkin maiden jäs- lainsäädännössä on tuskin minkäänlaista ongelmaa laillisten aseiden osalta. Meidän täytyisi vastustaa laittomia aseita ja niiden kauppaa. Ja laittomien aseiden määrä Euroopassa pitäisi saada vähennettyä, mutta komissiohan sanoi, että tämä ehdotus ei liity niinkään laittomiin aseisiin meidän täytyy ponnistella kyllä tilanteen parantamiseksi, mutta samalla ei pitäisi rangaista aseiden aivan laillisia omistajia tai pitäjiä. Laillisesti halussa pidetyt aseet saattavat muuten siirtyä pimeille mustille, mustan pörssin markkinoille, eikä tämä ole tarkoituksenmukaista. Tämä lisäisi turvallisuusriskejä. Sallin, että esitän pari kysymystä Ensimmäinen kysymys on samansuuntainen niin kuin herra Daltonin kysymys. Onko komissiolla mitään tilastotietoa, joka liittyisi rikollisuuteen silloin, kun on kyse laillisista tai kalaittamista aseista? Toiseksi te mainitsitte jäsenvaltiot ja niiden lainsäädännön. Haluaisin kysyä teiltä, tuleeko tämä uusi lainsäädäntö olemaan yhteen sopivaa jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa? ja minkälainen korrelaatio suhde vallitsee tämän ja jäsenvaltioiden lain välillä. Ja viimeinen lause vielä, mikäli sallitte puheenjohtaja. Mikä maa Euroopassa teidän nähdäksenne olisi mallimaa tässä kysymyksessä? Obermeier, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komissiolle siitä, että komissio tuli kuin tulikin paikalle. 18. marraskuuta te lyhyesti jo ilmoititte uudesta aloitteesta. Tämä on hieman epämäärän, haluan selvennyksiä. Se, mitä komissio sanoi tänään, viittasi siihen, että kyse ei ole laittomasta asiakaupasta, vaan oikeastaan te itse kerroitte esimerkkejä laittomasta asiakaupasta kuitenkin. Tehän olette estää laitonta asiakauppaa, kun te puhutte esimerkiksi toimintakelvottomiksi tehdyistä aseista, jotka voidaan taas muuttaa toimintakelpoisiksi. Tämähän on silloin laitonta ja myöskin puoliautomaattista aseiden muuttaminen automaattisiksi A-luokan aseet, sota-aseet ja muut laittomat aseet täällä mainittiin. Edelleen puhjakin totesi samantyyppisiä seikkoja. Ehdotukset ovat kyllä oikean pyrkiviä, mutta nyt ei pidä heittää lasta pesu, veden mukana ja keksiä pyörää uudestaan. Minun maassani Itävallassa esimerkiksi on erittäin korkea suojelun taso. Aseet rekisteröidään, siellä tarvitaan aseenkantolupaa ja jatkuvasti valvotaan tilannetta. Ei pidä nyt ryhtyä uudestaan keksimään pyörää alusta, vaan pikemminkin ottaa hyviä käytänteitä pohjaksi. Ja byrokratiakin tästä lisääntyy. Mikäli sanotaan, että merkinantoaseiden tai purjehdussa käytettävien merkinantoaseiden yksinkertainen ilmoitus riittää. Itävallassa esimerkiksi, sielläkin tätäkin tilannetta voidaan seurata tarkalleen. Ja te sanotte, että metsästäjät ja urheiluampujat eivät ole kohteena. Tämäkin pientä selvennystä. Kiitos. Mikäli halutaan nyt ase, laitonta asekauppaa estää, niin pitäisi tätä rikoksista, joita tehdään tuliaseilla. Euroopan jäsenvaltioiden pääkomista 500 000 eurolla saa PBM tai myös pörssimarkkinoilta sota-aseen. Meidän täytyy olla objektiivisia pyrkimyksissämme. Ja Käsittääkseni te ette halua nyt millään tavalla syrjiä mitään yksittäisiä ryhmiä, mutta en ymmärrä, miksi sitten eurooppalaisia metsästä ja urheiluampuja ei ole kutsuttu keskusteluihin mukaan, että niitä kansan, joita on kuultu, niin teidän olisi pitänyt tasapuolisemmin kuulla kaikki osapuolia. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti komission kertoksi on ihan ideologisia piirteitä, jotka eivät paranna sisämarkkinoiden toimintaa tai lisää turvallisuutta, jotka vaikuttaisivat kielteisesti moniin eurooppalaisiin ja yrityksiin viittaan erityisesti kertoksen kieltä tietyn puoli automaattisesti aseet ulkonäön pohjalta, miten sitä määrittelee muistuttaako puoliautomaattinen ase liikaa automaattiasetta. Nämä ovat aseita, joita kymmenet tuhannet ampumaurheilijat omistavat Euroopassa. Samoin joidenkin jäsenvaltioiden aktiiviset reserviläiset, luvalliset rekisteröidyt puoliautomaattiaseet, mitä jotain hyvin harvoin rikoksiin Euroopassa. Ja ei melkein koskaan terrorist tien rikoksiin. Mikään ei viittaisi, että ne olisivat vaara meidän turvallisuudelle. Puoliautomaattiset urheiluaseet, jotka muistuvat AK-4, 7 tai muuta, ne on suoritettu niin, että niitä ei automaattiaseeksi voi muuttaa. Ongelma on salkulletut automaattiset sotilasaseet, joita käytettiin Pariisin hyökkäyksessä. Ehdotuksessa on paljon hyvää kuten yhteiset deaktivaatiosäännöt, olennaisten osien yhteiset merkinnät ja tiedon jakaminen. Uskon, että parlamentissa on yleinen yksimielisyys siitä lakenortavien kansalaisten oikeuksia ja vapauksia ei pidä rajoittaa enempää kuin välttämätöntä ja terrorismin uhkaa ei pitäisi käyttää tekosyynä suhteettomiin pakkoreaktioihin. Pakkorea- ne eivät tee hyvää Euroopan komission tai muiden elimien uskottavuudelle. Adam Schenfield. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen vakuuttunut siitä, että tuliaseiden suhteen – sellaisten aseiden suhteen, jotka voivat olla mahdollisesti vaarallisia, meidän pitäisi säädellä niitä. Meidän pitäisi säädellä tuliaseiden käyttöä, käyttäväpä näitä aseita sitten terroristit tai rikolliset. Mutta lainsäädännön pitäisi kuitenkin olla hyvin varovaista ja järkeenkäypää. Muuten tämä asetus voi kääntyä itseään vastaan. Minusta vaikuttaa, että me nyt olemme tilanteessa, jossa eräät suruiset tapahtumat ovat saaneet meidät reagoimaan luomalla lainsäädäntöä, mutta hyvin usein tämän tyyppinen lainsäädäntö ei sitten tuotakaan lainkaan odotettua tulosta. Nyt meidän ei pitäisi toimia näin. On selkeästi riski, että tämä asetus voi rajoittaa markkinoita, laillisiakin markkinoita. Laillisten ja laittomien markkinoiden ero on se, että laillisilla markkinoilla me tiedämme kauppa tiedämme niiden kulun ja niin edespäin, mutta laittomilla markkinoilla me emme lainkaan tiedä, mitä tapahtuu. Tämän lisäksi suljetut markkinat ja markkinat, joilla erilaisia kieltoja on voimassa, johtavat siihen, että lainkuuliaiset kansalaiset saattavat päätyä harmaalle alueelle. Siksi myös olisin hyvin varovainen tämän asetuksen sovellusalan suhteen, ja haluaisinkin kysyä komissiolta, onko komissio toteuttanut tässä yhteydessä vaikutusten arviointia liittyen asetuksen seurauksiin. Tietääkö komissio, kuinka moneen ihmiseen tämä ehdotettu lainsäädäntö vaikuttaisi ja minkälaisiin toimijoihin tämä vaikuttaisi, minkälaisiin liiketoimiin se vaikuttaisi ja mikä on rahallinen arvo näiden tuotteiden osalta, joita me nyt käsittelemme. Tietääkö komissio, kuinka tehokkaita tällaiset kiellot voisivat olla? Ja tietääkö se, millä aloilla ne toimisivat? Olisiko tämä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti järkevää? Um, as we're discussing... Kiitos. Kuten tässä keskusteltiin, me kaikki tiedämme, että rikollisten ja terroristien aseiden käyttö on uhka Euroopan kansalaisille ja varsin hirmuteot tuossa äsken, me tiedämme, että jonkun aikaa tämän on aukkoja, vuoden 2000 lainsäädännössä siis. Ja tässä tehty ehdotus pyrkii porsanreikin puuttumaan. Tämä koskee merkintöjä, jäljitettävyyttä ja tiedonvaihtoja. On kiinnostavaa, että tässä keskustelussa jälleen todetaan, missä aukot ovat. Ensimmäinen kysymys liittyy vuonna 2008 ehdotukseen koskien artikla 4.4, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden pitää 31. tammikuuta 2014 pitää huolta, että on olemassa ATKlla otettu tietokanta, joko keskitetty tai hajotettu tietokanta, joka takaa valvontaviranomaiselle pääsyyn tiedostoihin, jossa jokainen direktiivialainen ase on merkittynä. Kuinka moni jäsenvaltio on täytäntöönpannut artikla 4.4? Ja sitten tässä pohditaan, että jokainen tyyppi täytyy pitää tietokannassa 20 vuotta. Mä tiedän, että kaikissa jäsenvaltioissa on vielä tiukempia sääntöjä, nämä ovat tärkeitä. Mutta ne jäsenvaltiot, jotka eivät asioita täytäntöpaneen, ne pitäisi nimetä. Ja sitten meillä on tästä metsästyspuolesta kysymys. Olen tarkastellut uusia ehdotuksia ja olemassa olevia ja näin mitään, joka vaikuttaa artiklaan 12.2. Meillä että kollegalla on paljon huolenaiheita. Yksi kysymys, jonka minulla varmasti on, kuinka monet metsästäjät käyttävät Kalashnikovia EU-ssa. Se olisi kiva tietää. Ja sitten aseet, joilla on tyhjiä. Erittäin tärkeää, että se tuodaan tämän astuksen puitteisiin. Siihen pois 2008 helposti muutettavuuksen kun puhumme poliisille, me tiedämme, että tämä on tärkeä ongelma. Hän täytyy puuttua 2008, niin me onnistuneet siihen. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä näin. Kiitos. Ja rakkaisin sen kaikkien vierais on paikallisen poliisilla, oman poliisien kanssa kentällä. Joulutauko tulee. Käyttäkää mahdollisuutta. Se olisi oikein myönteinen aloite. Kiitos. Presidente, tante Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on hyvin monia asioita jo sanottu, mutta haluaisin vielä painottaa joitakin seikkoja. Uskon, että komission ehdotuksessa on eräs hyödyllinen seikka, se, että keskustellaan myös laittomista aseista. Uskon, että on hieman liian pitkälle menevä kuitenkaan liittää tätä terrorismin vastaiseen taisteluun, koska meillä on laittomien aseiden markkinoilla valtaisa ongelma. Laillisten asioiden markkinat ovat jo hyvin hallussa ja valvonnassa, ja meillä täytyy olla tiukat aselait sen varmistamiseksi, että äärimmäisen vaarallisia aseita ei käytetä yhä enemmän ja enemmän koska kyse on ihmishenkien menetyksistä. Jäljitettävyyteen liittyvät ehdotukset sekä verkkovälitteisen myynnin rajoittaminen aseiden oston suhteen ovat mielenkiintoisia ehdotuksia ja myöskin ammusten myynnin rajoittaminen internetissä on hyvä asia, mutta ei näitä asioita ole helppoa kuitenkaan säätää kuntoon. Meidän täytyy ponnistella valtaisasti vielä laittomia aseita ja niiden kauppaa. Ja täytyy varmistaa, että laiset kanaset eivät pääs, päädy väärin käsiin, terroristien käsiin. Meidän täytyy pyrkiä yhteistuumin harmonisointiin ja viedä tätä myöskin muille osa-alueille. Kenties jäsenvaltiot voisivat tehdä enemmän yhteistyötä tiedustelutoimien osalta tiedustelutiedon osalta ja muillakin osa-alueilla. Ja muitakin välineitä voitaisiin ottaa käyttöön, joilla pystytään vaikuttamaan terrorismin uhkaan. Uskon, että meidän täytyy olla valppaina eri riskien osalta. Ne säännöt, joita me nyt tarkastelemme, vaikuttavat hyvin moneen kansalaiseen, esimerkiksi metsästäjiin ja urheiluampujiin. Komission täytyy selkeät sävelet nyt pistää pöytään. Täytyy varmistaa, että kansalaiset, jotka ovat esimerkiksi keräilijöitä ja keräävät historiallisia aseita, eivät joudu liian tiukkojen toimien kohteeksi. En usko, että terroristit käyttävät 1700-luvun aseita tehdäkseen hyökkäyksiä. joten uskon, että kunnallista yhteistyötä tarvitaan laillisten aseiden osalta. Lisäksi samanaikaisesti meidän täytyy varmistaa, että laillisia toimia ei rangaista tai rokoteta. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä kollegoiden kanssa. Me tarvitsemme todellakin sääntöjä tuliaseille, mutta niiden täytyy olla loogisia ja niiden tavoitteiden täytyy olla loogisia. Ja samaan aikaan meidän pitäisi paremmin valvoa laitonta asekauppaa. Tällä hetkellä meillä on olemassa laillinen asemarkkina sisämarkkinoillamme Euroopan unionissa, ja meillä pitäisi olla tiukemmat säännöt siellä, myöskin ammusten osalta. Kuten kollegani jo sanoi, meidän pitäisi pyrkiä siihen, ettei sääntöjä tulkita väärin. Tämä on meidän kansalaistemme etu. En halua, että kansalaiset ajattelevat, että tämä on reaktiomme siihen, mitä Pariisissa tapahtui, sillä he tietävät, ettei tämä vaikuta rikollisiin, ottaen huomioon rikollisten toimintatavat. Tiedämme nykyisin, kuinka helppoa rikollisille on saada käsinsä aseita, joita ei voida jäljittää. He voivat sitten helposti käyttää näitä aseita rikollisiin päämääriin. Meidän pitäisi varoa myöskin sitä, ettemme luo sääntöjä, jotka vaikuttavat äh, urheiluampujiin tai ihmisiin, jotka käyttävät itsepuolustukseen tai metsästykseen aseita. Olen saanut monia valituksia ja monia sähköposteja liittyen siihen asiaan, että ihmiset ovat huolissaan tämän ehdotuksen toimivuudesta. Kansalaiset ovat huolissaan siitä, kuinka tämä tulee vaikuttamaan niihin, jotka käyttävät urheiluna tai keräilyn harrastuksessa tällaisia aseita. Minä haluaisin tässä yhtyä niihin, jotka vetoavat komissioon ja jotka halusivat tietää, ketä komissio on kuullut. Onko komissio keskustellut niiden kanssa, joihin tämä ehdotus vaikuttaa? Kiitoksia. Siis Puheenjohtaja, hyvin monet asiat tulivat täällä jo sanotuiksi. Ja moni, monissa puheenvuoroissa tuli selväksi, että nyt ollaan epävarmoja, huolestuneita. Se, mikä on laitonta, on laitonta. Ja näennäisesti kyse on siitä, että oikeus pitää halussaan laillisia aseita saattaa muuttua yhtäkkiä laittomaksi. Taikka laillisia aseita voidaan käyttää laittomasti hyväksi. Meillä on asetus, meillä on direktiivi ja komission kertomus viime viikolta. En halua toistaa kaikkea, mitä näihin liittyy. Pyydän, että keskustelussa toimitaan asiallisella tasolla, että keskustelu on asiallista ja keskustelun aluksi jo. Tai nyt keskustelun alussa ei tämä ole kaiken loppu. Nyt ensimmäinen keskustelu ja tiedon saanti mahdollisuus. Keskustella tarvitaan keskustelun tarvitaan jatkoa ja komissiolta haluaisin seuraavaa. Haluaisin lisätietoa ny- nyt olevasta, nyt tehdystä ehdotuksesta, kuinka se vaikuttaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, koska jäsenvaltioiden lainsäädäntö vaihtelee laadullisesti. Toinen seikka, minä haluaisin tietää, mitä vaikutusta tällä kaikella on metsästäjiin, urheilu, ampujiin ja keräilijöihin. Ja kolmanneksi, tässä rajoitetaan laillistakin aseen halustapitoa, laillisten aseiden ostamista. Ja minä pyytäisin, että valiokunnan sihteeristö hoitaisi asian. Voisitteko varmistaa, että kaikki ehdotukset, sähköpostit ja kaikki tieto toimitettaisiin yhteenvedon muodossa jäsenille – ja sitten esitettäisiin tämä tieto myöskin komissiolle niin, että voitaisiin valikuntapuhtien kokouksessakin käsitellä asia niin, että joka ykinen ei yksittäin joudu vaatimaan vastauksia, vaan pikemminkin koordinaalisesti pyytäisiin komissiolta vastauksia. Sitten meillä oli myöskin, olisi parempi oikeuden pohjaa, oikeuden perusta parlamentin tekemä työllä. Kallas, kiitos. No taas tästä, mitä kollegat ovat jo kysyneet. Minulla on toinen kysymys. Mä aina sanomme, että lainsäädännön pitäisi perustua tutkimuksiin ja analyyseihin. Meillä on tämä raportti, joka perustuu vuoden arviointitutkimukselle ja siinä ei löydetty mitään ongelmia omistusvaatimusten suhteen ja vain harvat ajattelivat, että asetteen luokittelu on ongelma. Ja tämän tutkimukseen, niin komission sen ilon vuoksi pyysin komissioa selkeyttämään, kenen suosituksen tämä perustuu. Thank you. I just have a very small observation. Back in 2000... 2008 kollegat olivat mukana uudella arvioinnissa ja lopputekstissä sanottiin, että komissio, komission tulee Menettely 38 mukaisesti antaa yhteiset suuntalinjat ampumakelvottomaksi tekemisestä ja standardista niin, että toimintakelvottomaksi tehdyt aseet ovat pysyvästi toimintakelvottomia. 2008 näitä kirjoitettiin 2015 suuntaviivat julkaistaan. Epäilempää. Kollegat haluavat paljon enemmän selkeyttä. Että kun he pyytävät toimia, toimia tulee ja että kieli on selkeä. Alkupuheenvuorossanne ilmoitit, että aikomuksenne ei ollut, kie, ei ollut kieltä poliautomaattiaseita, koska niitä sallittaisiin kategoriassa 4b, mutta tämä ei ole selvää minulle Ehdottomasti lukiessani. Niin äidinkielelläni. Mitä se merkitsee muille, jotka pyrkivät lukea tätä uudelleen? Tämä sana muistuttaa on erittäin subjektiivinen sana. Ja mietityttää, voitaisiinko tilannetta parantaa tarkastelemalla aikomuksianne ja pyrkiessämme löytämään paremmin muotoilua asianmukaisemmalla kielellä, pitäen huolta, että deaktivoitujen aseiden tapauksessa se, mikä on peruuttamattomasti toimintakelvotonta, sitä sitten kanssa on. So, we can do a quick run up. Komissio lyhyesti, mutta haluamme jatkaa keskusteluja. Pon koordinaattorille sitä Haluamme kyllä täydellisiä keskusteluja tästä, tai työryhmää. I will be. Minä puhun hyvin lyhyesti. Puhun lyhyesti, sillä tiedän, että aika on kallista. Aivan aluksi, kun puhumme laillisista aseista, täytyy ottaa huomioon, että viimeisen kymmenen vuoden aikana 10 000 henkilöä on surmattu Euroopassa laillisia aseita käyttäen. Tämä on todella ongelma. Jos tarkastelette terroristi-iskuja, eivät nämä henkilöt käyttäneet laittomia, vaan laillisia aseita. Tämä on todellinen ongelma. Me emme puhu jostakin keinotekoisesta ongelmasta. Ja toisekseen, Tämän aloitteen me olemme tehneet eri tutkimuksiin ja keskusteluihin perustuen. Olemme kuulleet sidosryhmiä, emme ole keksineet tätä päästämme. Tämä on pitkän prosessin tulos. On totta, että ajoitus luonnollisesti muuttui. Me nopeutimme aloitetta tuntemienne tapahtumien seurauksena. Sitten kolmannekseen, metsästäjille mikään ei muutu teksti on aivan samanlainen kuin ennenkin metsästäjien osalta. Jos katsotte liitettä numero yksi, näette liitteestä numero yksi, että aseluokka C, joka koskee heitä, ei lainkaan muutu. Mikään sen osalta ei muutu tämän aloitteen myötä. Luokka B, jota myöskin metsästäjät käyttävät, mutta urheiluampujat enimmäkseen jos katsotte esimerkiksi luokan B kohtaa kolme, aseluvat. Huomaatte, että, anteeksi tarkoitin kohtaa neljä, että puoliautomaattiset äh, tuliaseet äh, voivat 31 äh, laukausta eli kolme lippaallista automaattisesti ampua. Eli näihin aseisiin aloite ei lainkaan puutu urheiluampujat voivat käyttää niitä yhä. Me kiellämme nyt vain sellaiset puoliautomaattiset aseet, jotka muistuttavat äh, automaattisia aseita. On totta, että tämä saattaa olla sanamuodossa monitulkintaista. Myönnän, että näin voi olla. Tehän englantia paremmin hallitsette kuin minä, mutta parlamentti voi sitten pyrkiä omassa työssään löytämään paremman sanamuodon. Mutta tässä me viittaamme nimenomaan siihen, että meillä on puoli automaattisia kalashnikoveja, joilla voidaan surmata ihmisiä. Ja jos joku voi sanoa, että urheiluampuja tai metsästä ja tällaista asetta käyttää, ehkäpä meillä on ongelma. Me olemme eri mieltä puhumme vain tämän tyyppisistä aseista. Jälleen kerran, jos katson verkossa tilannetta, puoliautomaattinen Kalashnikov on erittäin helppo muuttaa täysautomaattiseksi. Internetistä löytää ohjeet tähän hetkessä. Mutta suoraan sanottuna, urheiluampujat ja metsästäjät, käyttävätkö he tällaisia aseita? Haluammeko me, että he käyttävät tällaisia aseita? Se on teidän päätöksenne. Sanamuodon suhteen olen samaa mieltä, voimme pyrkiä parantamaan muotoilua. Sitten vielä muutama lyhyt sananen minä en nyt kaikkia käsittele, se olisi mahdotonta tällä hetkellä, mutta kyllä todellakin meillä on järjestelmiä ja me tarvitsemme paikallista ähm, tiedonvaihtoa jäsenmaiden välillä. Nyt jäsenmaat ovat tähän valmiita. He suostuvat paremmin välittämään tietoja. Ja sitten vielä viimeinen sananen toimimattomaksi tehdyt aseet. Me haluamme selventää tilannetta viime muutama viikko sitten tehtyjen aloitteiden kautta päätän tähän. Tässä on paljon asioita, mutta päätän nyt tähän. Kiitoksia. Pyydän sihteeristä laittamaan yhteenvetoa vedon niistä asioista, jotka otettiin esille, mitä oli paljon. Ja myös tiivistelmän pääviesteistäsi. Keskustelemme koordinaattoreiden kokouksessa myöhemmin, miten parhaiten edetä tässä. Kansalaisia täytyy kuulla. Mutta kuten kaikissa asiakokonaisuuksissa, jäsenet saavat mahdollisuuden tehdä muutosehdotuksia ennen äänestystä. to give us a presentation on the state of... Ja nyt vaihtoehtoiset riidan ratkaisukeinot ja verkossa tapahtuvat riidan ratkaisukeinot. Kiitos Despina. Would you like to start? Thank you. Um, puhemies, Puheenjohtaja, voi nyt varmaan aloittaa. Honorable members of the... Parlamentin jäsenet, nyt jo toista kertaa kysyn lainsäädännön tarkastelusta ja toista kertaa kerromme ADR-foorumista vaihtoisten riitojen ratkaisusta. Kuten te tiedätte, asetuksen mukaan 9. tammikuuta meidän pitäisi olla ensi vuonna valmiina tämän kanssa. Ja nyt on tehty tai annettu demonstraatio tästä jäsenille. Tänään kerromme, missä nyt mennään. Viimeisimpien tietojen mukaan, nyt tässä on viimeisimpiä lukuja, mutta en mainitse kaikkea, koska aika on vähän. Tässä kuluttaja tulostaulukon tietoja sen osalta, mitä mieltä kuluttajat ja tavalliset yritykset ovat ADR-stä, vahtoisesta riitoratkaisusta ja digitaalisesta sisämarkkinoista. Te voitte havaita, että yksi syistä, miksi uskoimme, että tämä erittäin hyvä väline on se, että yksi kuluttajien ongelma, silloin kun he ostavat tavaroita rajan yli, on se, että heillä on sellaisia ongelmia, että he eivät tiedä, kuinka ongelmat ratkaistaan. Yksi kolmesta katsoi näin. Varsinkin mikäli myyjä on toisessa jäsenvaltiossa, he eivät tiedä, mitä tehdä. Tärkein syy, miksi kansalla kyse on pienistä summista, eivätkä he kuvittelekaan, että ongelma ratkeisi, ratkeisi ja menettelyt ovat pitkiä. Uskomme, että ODR voi parantaa tilannetta verkkovälitteinen riitoratkaisu. Tulostaulu osoittaa, että 45 prosenttia kuluttajista katsoo, että ADRn kautta on helpompi ratkaista ongelmia, ja 7 prosenttia katsoo, että ADR on hyvä väline niiden keskuudessa, jotka ovat sitä käyttäneet. 42 prosenttia myyjistä eivät tiedä ADRstä. Luku on kovin suuri. Jotkut tietävät ja haluavat sitä käyttää, mutta 15 prosenttia katsoo, että ADR ei sovellu heidän toimialansa ja siksi eivät sitä käytä. Tämä on kokonaisvaltainen kuva nyt. Te tiedätte, mikä oikeudellinen kehys on. Tästä on kerrottu eilenkin. Ensinnäkin ADR-direktiivi. Jäsenvaltioiden on määrä siirtää se tämän vuoden heinäkuuhun mennessä lainsäädäntöönsä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella sektorilla kaikkien sopimus ongelmien suhteen. Jokaisessa jäsenvaltiossa pitäisi olla näitä ADR-foorumeita tai riitojen ratkaisijoita. Lisäksi on ODR-foorumi, joka on Euroopan laajuinen. Se kattaa kaikki 28 jäsenvaltiota kaikilla kielillä palvelut saatavissa. Se on komission laatima ja komissio sitä myöskin pyörittää. Ja mukana on av- avunantajia ja neuvonantajia kaikista jäsenvaltioista. Mitä ADR-ODR-paketti sitten tuo mukanaan? Toivon mukaan se luo uuden kulttuurin, jonka kautta voidaan ratkaista riitoa tuomioistuinten ulkopuolella. Kyse on sopuratkaisusta, jotka eivät ole kalliita, vaan ne ovat nopeita. Kunkin toimijan täytyy varmistaa tietty laatu, kuluttaja täytyy kannustaa tekemään valituksia. Lisäksi kannust, täytyy kannustaa sitä, että siihen, että myyjät suoraan tekevät yhteistyötä kuluttajan kanssa. Tässä tilannekatsaus täytäntöönpanon osalta. Jotakin viiveitä on ollut. Toistaiseksi 14 jäsenvaltiot on siirtänyt direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön. Kahdeksan on siirtänyt sen vain osittain, joten tämän lisäksi kahdeksan todennäköisesti tämän loppuun mennessä saavat asian kuntoon. Eikä tämä ole niinkään kovin huono tilanne, koska yleensä jäsenvaltuus kestää niin pitkään aikarajan umpeutumisen jälkeen, että asiat saadaan kuntoon. Nyt ollaan tyytyväisiä siihen, että jäsenvaltuudet pelkästään siirtää kansan sairaansa, jotkut ovat ilmoittaneet ADR-yksiköstä jo ennen aikarajan umpeutumista. Muutama jäsenvaltio pistää tämän täytäntöön vasta maaliskuussa 2016 lainsäädännöllisistä tai parlamentaista syistä, mikäli maassa on esimerkiksi vaalit tulossa tai lainsäädäntö elimet eivät ole lailliset elimet eivät ole paikalla, joten pieni määrä jäsenvaltiota on vielä kesken tässä työssä. Ensi vuoden kesän mennessä toivottavasti kaikki ovat mukana. Mitä tulee aikarajan ODR-foorumin osalta ja ADRn osalta on sama täytäntöönpano päivämäärä. Tässä saattaa jotakin käytön ongelmia. Jäsenvaltiot täytyy ilmoittaa jo ennen laillista aikarajaa asioista. Jurova on kirjoittanut kaikille sen valtioille ja saanut monet niistä vakuuttuneeksi asiasta, ja suurin osa tulee nämä ilmoitukset antamaan vielä ennen lainista aikarajaa. Mikä tilanne nyt sitten on ODR-foorumin osalta? Kuten te tiedätte, nyt ollaan oikeilla raiteilla. Olemme valmisteet kaiken teknisen. Tiedämme, että aikaraja on tammikuussa. Siitä huolimatta foorumi ei voi toimia, mikäli se ei ole linkitetty liittyy näihin ADR-yksiköihin tai toimijoihin. Uskomme, että riittävä kattavuus vuoden 2016 alkupuolella toteutuu. Mitä tulee myyjiin? Muistuttaisin kaikkia siitä, että niiden velvollisuus on lainsäädännön valossa siirtää ADR, tai antaa linkki ADR riitojen ratkaisuelimeen omalla verkkosivullaan. Siellä täytyy olla linkki. Mitä me odotamme sitten täytäntöönpanopäivämäärältä 9. tammikuuta on tämä raillinen aikaranta. Emme usko, että kaikki jäsenvaltiot ovat silloin valmiina, kuten sanoin. Siksi ajattelimme lykätä tämän liikkeelle laskua 15. helmikuuta, mikäli kaikki menee hyvin, koska siihen mennessä uskoaksemme kriittinen massa jäsenvaltioita on mukana. Riittävä määrä on liittynyt järjestelmään. 20 jäsenvaltiota, yli 20 tulee silloin olemaan tässä verkkovälitteisessä järjestelmässä mukana. mikäli myyjä on jäsenvaltiossa, joka ei ole vielä liittynyt tähän järjestelmään. Tämä on suuri pettymys kuluttajalle, joten täytäntöpano on haluttu lykätä 15. helmikuuta. Ja tämä on hyvinkin hyvin tässä aikataulussa. Aikataulun mukainen. Mitä me teemme sitten 9. tammikuuta eteenpäin? Se otetaan ADR-yksiköiden tällainen testivaihe käyttöön. Sitten, sitten haluan varmistaa, että tämä foorumi todellakin toimii tämän kautta. Tietystikin luotamme Euroopan parlamentin jäseniin. Jäsentenkin täytyy tiedottaa ODRstä ja siitä, että vuoden alussa se alkaa toimia. On erittäin tärkeää, että tiedotus toimii kaikille Euroopan että ihmiset tietävät asiasta. Joten toivon mukaan te olette myötä vaikuttamassa 15. helmikuuta tämän liikkeelle laskuun ja olette siinä mukana. Kuinka sitten tämä foorumi toimii? Olemme testanneet sitä jo. Tässä on viimeisin esitys tästä foorumista se on suunniteltu niin, että käyttäjät, siis kuluttajat, jotka tekevät valituksen, ja myyjät, jotka vastaavat valituksen, ja ADR-yksikö, joka käsittelee tämän tapauksen, ovat tässä mukana, ja myöskin kontaktipiste. Tämä on erittäin tärkeä elementti, piste, jonka kautta voi saada yhteyksiä luotua. Tässä on neljä vaihetta. Valituksen tekeminen, siitä myyjän kanssa sovitaan ADR-yksiköstä, joka käsittelee tämän, sitten ADR käsittelee tämän ja sitten lopputulos on tämä tapauksen selvittäminen. Miltä tämä näyttää sitten oikeasti? Tämä on hyvin intuitiivinen järjestelmä. Tältä tämä valituskaavake näyttää. Siinä on kolme osaa. Ensinnäkin kuluttajan täytyy antaa tiedot myyjästä. Pyydän anteeksi tässä on se kaveri, jonka kuluttaja täyttää. Ja sitten kun myyjän tiedot tiedetään, tämä etenee hyvin nopeasti. Sitten kun foorumi toimii, tämän jälkeen kuluttaja pyydetään kertomaan, mistä kenkä puristaa, mitä hän osti, mikä oli hinta, mikä oli ongelma. Ja sitten kuluttaja antaa omat yhteystietonsa. Sitten kun nämä tiedot on täytetty, kuluttaja lähettää tämän valituksen, joka toimitetaan myyjälle. Tämä on hyvin nopea ja tehokas prosessi. Tämä on sitten se kaavake, jonka myyjä saa. Hän näkee tämän ilmoituksen ja sen, että valitus on tehty, näkee kuka valituksen teki, ja sitten kun hän käy lävitse tämän valituskaavakkeen, myyjän täytyy vastata siihen, suostuuko tämä menettely. Eli tämä on sovintoon pyrkivä menettely. Eli myyjän täytyy suostua tähän, ja mikäli myyjä suostuu, sitten hän voi kertoa oman versionsa tapahtumista ja ehdottaa ADR-toimijalle tai kuluttajalle myyjän ehdotuksesta tämä ei ole järjestelmä. Sitten kun kuluttaja ja myyjä ovat sopineet ADR-yksiköstä, sitten valitus menee suoraan sille. Pyydän anteeksi, mikä puhun hieman nopeasti. Teknologia nyt ei oikein värki. Tämä hieman hyppelehtii nyt tämä esitys. Tämä PowerPoint-esitys, pyydän sitä anteeksi. Joskus tämä toimii, joskus ei. Tässä on ADR-viranomaisen sivu tällä sivustolla. Siellä on kuluttaja ja myyjä. Siellä on eri funktioita tapauksen hallitsemiseksi. Siellä voidaan käyttää, lähettää viestejä toimijoiden kesken ja sitten pyritään saamaan aika ratkaisu ja lähetetään se kummallakin osapuolelle. Ja viimeinen osa sitten tämä sivu, jolla ihmiset voivat tarjota apua menettelyssä, rajat ylittävissä ja kotimaisissa tapauksissa. Jäsenvaltiot saattavat tarjota tämän roolia. Tältä tämä foorumi näyttää. Olemme kokeilleet sitä, kuten kerroin, kaikkien osapuolten kanssa parin otteeseen kerran Brysselissä ja kerran virtuaalisesti. Niitä kaikki ihmiset Euroopassa pystyvät käyttämään sitä myyjätä, kuluttajata, ADR-yksiköt ja avunantajat. Kokeilut olivat menestyksekkäitä. Otimme huomioon kaikki kommentit ja tältä tämä foorumi nyt lopullisesti näyttää. Tässä on huomioon kaikki ne kommentit, joita asiantuntijakin saatiin. Saimme hyvinkin myönteisiä kommentteja siitä tavasta, että tämä hoidettu. Se on helppokäyttöinen ja toivon mukaan te tulette myöskin sanomaan tämän eteenpäin, kun tiedotatte asiasta. Olemme valmiita tulemaan teidän pakilleen, mikäli haluatte. Kuten sanoin, tammikuun aikana tehdään vielä testejä ennen kuin 15. helmikuuta me virallisesti lasketaan liikkeelle. Toivon mukaan nyt pystyn antamaan teille nopean yleiskatsauksen, koska meillä on hyvin vähän aikaa vain. Ilo, millä vastaan kysymyksiin. Thank you very much for that comprehensive... Kiitos tuosta kattavasta esityksestä. Me arvostamme työtänne, jolla pyritte toteuttamaan tämän kollegat. Haluaisitteko esittää kysymyksiä? Kukaan ei, paitsi minä, jos se sopii. Voisiko kysyä jäsenmaista? Mä haluaisimme, että kaikki toimisivat niin kuin pitää, kun takana tulee että 14 jäsenmaa tästä kahdeksan osittain toimivat. Mit, että estetään, onko ongelmana vaalit, vai pitääkö niiden luoda järjestelmiä. Minä haluaisin vähän lisää tietoa. Komissio on tehnyt hurjasti työtä. Olemme yhtä voimakkaita kuin maat, joita edustamme. Yes, that's a very good question. Kyllä todellakin tämä on erittäin hyvä kysymys aivan aluksi perussopimuksen vartijana. Ensimmäinen asia, joka me olemme tehneet niille jäsenmaiden kohdalla, jotka eivät ole ottaneet osaksi kansallista lainsäädäntöä, me olemme lähettäneet näille maille kirjeen ja haluamme varmistaa, että jäsenmaat suhtautuvat tähän työhön vakavasti. Yksi este työssämme oli se, että oikeudellinen takaraja oli sama päivämäärä kuin tämän vaihtoehtoisen rinnan ratkaisu ADR sivuston aukeaminen. Jäsenmaiden piti siis ottaa huomioon se, että ne noudattivat lainsäädännön kriteerejä ja että ne toteuttivat näitä ADR-pisteitä, joita ei ole vielä olemassa, joita he joutuvat osittain avaamaan tätä varten. Ainakin kolmessa jäsenmaassa vaalit ja lainsäädännölliset syyt olivat äh, syynä siihen, että maat eivät pystyneet ilmoitustaan antamaan ajoissa. Hyvin objektiivisia syitä tähän oli, mutta silti olen sitä mieltä, että olisi tärkeää, että helmikuun loppuun mennessä meillä olisi kriittinen massa koossa ja kesän mennessä kaikki jäsenmaat toivottavasti. Kiitoksia. Kiitos selkeytyksestä. Jos muita kommentteja kollegalta ei tule, kiitän esityksestä. Sitä oli kovasti apua. Kokous päättyy. Seuraava kokous on torstaina 9.12.30. Selvä, kiitos. Ja nyt koordinaattoreiden kokous.